Good afternoon and thank you very much. This next slide... Hyvää iltapäivää. Ensimmäinen kohta iltapäivän esityslistalla on julkinen kuulemistilaisuus aiheena sisämarkkinastrategia. Valiokunta aloitteinen mietintö on laadittu ja Laura Komi on tässä, Lara Komi on tässä esittelijä. Toivotan tervetulleeksi panelistimme ja kaikki kuuntelijat verkossa – aihe on äärimmäisen tärkeä valiokunnallemme. Me haluaisimme, että sisämarkkinat toimisivat hyvin sekä yritysten että kuluttajien näkökulmasta. Komissio on työstänyt lokakuussa oman kertomuksensa sisämarkkinoiden päivittämisestä niin, että tarjoituisi enemmän mahdollisuuksia yrityksille ja ihmisille. Lara Komi esittelijänä saa puheenvuoron, jos hän niin haluaa. Ja sitten meillä on viisi puheenvuoroa vierasta Luke Henriks yrityspolitiikan pääosastosta. Hän edustaa PK-yrityksiä. Sitten meillä on Unileverin ulkosuhteiden johtaja. Kiitos, että olette paikalla. Sitten Ursula Pakla ei ole vielä paikalla. Hän tulee paikalle. Hän on tehnyt kovasti työtä kuluttajien etujen hyväksi. Sitten Janina Makievits Eurocadre-järjestöstä. Sitten Selrin Picard EAYstä. Hän on siellä oikeudellisena neuvonantajana. Ensin esit- puheenvuoroon saa Laura Komi, olkaa hyvä. Grazie Presidente. Eh, io, se me lo... Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Esitän asiani hyvin lyhyesti, sillä kysehän on nyt siitä, että me kuuntelemme täällä vieraiden ajatuksia. Alkuun kiitokset puheenjohtajalle ja IMKO-valiokunnalle ja myöskin vierailemme siitä, että ovat päässeet tulemaan tänne. Minä esitän muutamia kysymyksiä. Tästä tulee varmaan teknisluonteinen kokous, mutta kiitokset läsnäolostanne ja varmaankin tulemme tästä oppimaan aika lailla paljon. Thanks from Japni. Hienoa, suoraan Luke Henriks. Uh, and thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos siitä, että sain kutsun tulla tänään paikalle ja kertoa luusta kaksi komission kertomuksessa. Luen puheenvuoroni, jotta voin pitää kiinni aikataulusta. Lähden suoraan käsittelemään ristiriitaisia kysymyksiä ja yhteisötaloutta. Tässä emme vastusta sitä, että yksittäiset ihmiset tarjoaisivat palveluja aika ajoin, esimerkiksi kuljetus- tai majoitusalalla. Silloin kun tästä toiminnasta tulee tavanomaista ja siitä tulee tavanomainen tulonlähde, niin sitä pitäisi pitää kaupallisena toimintana ja näin ollen kaikkia sääntöjä tulisi noudattaa. Säätelypuitteisto on jo olemassa ja sitä tulisi kunnioittaa, kaikkien kaupallisten toimijoiden taholta, mukaan luettuna sellaiset, jotka tarjoavat palveluja maksua vastaan säännöllisesti. Täytyisi pyrkiä poistamaan esteitä startup-yritysten tieltä, mutta myös kaikkien muiden yritysten tieltä. Kaikki pk-yritykset tarvitsevat sellaista ympäristöä, jossa voi helposti toimia. Pienet ensin periaate on tärkeä, lainsäädännön on sovelluttava myös pk-yritysten erityispiirteeseen vain kerran periaatetta täytyy aina kun se on mahdollista noudattaa ja myös suhteellisuusperiaatetta ja riskipohjaista lähestymistapaa. Lainsäädäntöä täytyy säätää vain silloin kun se on todella tarpeen. Tämä ei kuitenkaan ole välttämättä kyse siitä, että olisi vähemmän säätelyä, vaan parempaa säätelyä tarvitaan. Hitaat hallintomenettelyt ovat esteitä yrityksille, ne estävät myös yritysten toimintaa Lupamenettely niin ikään voi olla vaikea, sillä on kielteisiä vaikutuksia yritysten kilpailukykyyn ja jatkuvuuteen. Kunnioitamme kaikkien osapuolten legitiimejä intressejä pohjaten niihin periaatteisiin, joista jo palveludirektiivissä on sovittu, tulisi varmistaa, että luvat myönnetään kohtuullisessa aikataulussa. Ei voida katsoa, että jos vastausta ei saa, niin se olisi sitten hiljainen hyväksyntä tiedonsaanti on PK-yritysten kannalta tärkeää. Toiseksi luoton, luototusten saatavuus on tärkeää. Tietoa on saatava PK-yritysten järjestöille myös helpommin käyttöön. Sen tulisi olla strategian kulmakivenä. EUn toimielimet tarjoavat verkossa tietoa sisämarkkinoista, mutta se tapa, jolla asia esitetään, on usein hyvin hämäävä. Uusille yrittäjille on vaikeata löytää oikeaa tietoa yritysjärjestöjä tulisi huomioida silloin, kun tietoa lävitetään komissiosta, koska nämä tahot ovat hyvin lähellä yrityskenttää. Meillä on myös palveludirektiivi, josta tulisi olla tietoa saatavina kaikille yrityksille koskien kaikkia palveludirektiivin aspekteja. Olisi tärkeää tarjota tietoa ainakin englannin kielellä äh, kotimaan kielen lisäksi. Kun otetaan huomioon, että suuri osa startup-yrityksistä ei aio käydä rajat ylittävää kauppaa välttämättä ensimmäisien vuosien aikana, ne pikemminkin keskittyvät alueellisiin ja paikallisiin markkinoihin. Näin ollen niiden tulisi saada erityiskohtelua sillä alalla, joka on niille tärkeintä silloin, kun alkuperäisiä investointeja rahoitetaan. Startup-yritykset tarvitsevat myös rahoitusmahdollisuuksia, erilaisia vaihtoehtoisia mahdollisuuksia, jotka tukevat innovointia ja parantavat näiden yritysten kilpailukykyä. Sitten maksuviiveet. 10 000 työpaikkaa katoaa joka vuosi maksuviiveiden takia. Direktiiviä tulisi vahvistaa nopeasti, jotta puutteisiin voidaan puuttua. Viranomaiset usein käyttävät verifiointiaikaa ja jotkut yritykset edelleenkin noudattavat kohtuuttomia toimitusmaksuehtoja. Esimerkiksi 90-120 päivää tämä kausi voi olla. No sitten maksukyvyttömyysmenettelyt. Niiden tulisi olla tehokkaampia. PK-yrityksille on tärkeää, että menettelyjen kustannuksia pienennetään niin, että ei ole mustamaalausta silloin, jos konkurssin tekee ja täytyy tukea myös konkurssin tehneitä yrittäjiä. Myös uusi yritys pitäisi tehdä mahdolliseksi ja parhaita käytäntöjä tulisi voida vaihtaa tällä alalla. Kohtuullinen aikataulutus tulisi myös järjestää niin, että tarjotaan uusi mahdollisuus konkurssin jälkeen. Tarvitaan tutkimuksesta, tutkimusta köyhyydestä PK-yrittäjien keskuudessa. Tuemme täysin avoimia markkinoita Euroopan unionissa. Sisämarkkinoiden esteiden poistaminen täytyy toteuttaa ja myös mikroyritysten ja ammatinharjoittajien tulisi päästä näille markkinoille helpommin. Sisämarkkinoille ei tule pystyttää uusia esteitä. Sen takia me ehdotamme seuraavanlaista politi- poliittista lähestymistapaa. Ammattilaisten vapaata liikkuvuutta tulisi kehittää tunnustamalla heidän pätevyytensä Toisaalta tulisi olla korkeatasoinen palvelu, kun ajatellaan äh, tiettyjen ammattien, suljettujen ammattien harjoittajia. Tällä olisi myönteinen vaikutus myös oppisopimuskoulutukseen. Palveludirektiivi täytyy täysin siirtää kansalliseen lainsäädäntöön kaikissa jäsenvaltioissa ja kunnioittaa kansallisia erityispiirteitä. Jotta reilu kilpailu toteutuu, tarvitaan täytäntöönpanon välineitä silloin, kun lakia rikotaan ulkomaisen palveluntarjoajan toimesta. meillä tulisi olla yksi palvelupiste, johon kaikki rajat ylittävien palvelujen tarjoajat voisivat kääntyä silloin, kun kyse on ALVstä. Tämä olisi yksinkertaista ja käytännönläheistä, ja työtä tulisi jatkaa myös yhteisen verokannan laatimiseksi. Tarvitaan yhteisiä sääntöjä, lainsäädäntöä, jota täysin täytäntöön pannaan aikataulussa kaikissa jäsenvaltioissa – Komission tulisi ponnistella edelleen, jotta kilpailu ei vääristy silloin, kun tämä koskee suurinta osaa pk-yrityksistä. Ja sitten maarajoituksista ei ole tarpeen säätää lisälainsäädäntöä. Verkkokauppiaiden täytyy voida toimia. Näin on monia syitä sille, miksi marjoituksia joskus tarvitaan. Nämä eivät välttämättä ole juridisia syitä, esimerkiksi tekijänoikeuksiin ja teollisiin oikeuksiin liittyviä syitä. Joskus tar- rajoituksia tarvitaan, mutta maarajoitukset eh, rajoittavat yritysten sopimusvapautta. Kiitos. Sounds to me like you've got a list of amendments. Kuulostaa siltä, että haluatte lähettää tarkistuksia meille. Ihan sellaiselta listalta tämä vaikutti. No sitten, nyt tätä määräaikaahan on pidennetty, Lara, eikö niin? Perjantaihin saakka on aikaa tehdä tarkistuksia. Torstaiko? Ei, sama määräaikaa. 25. päivä, mutta olisi kyllä hitaan, parempi puhua hiukan hitaammin. Ajattelen tulkkausta. Hän puhui kovin nopeasti. Um, I've just been asked to Pitää nyt muistuttaa kaikkia, että puhuisitte rauhallisemmin, jotta tulkkaus pysyy mukana. Seuraavaksi herra Christian Prince. Hän on Unileveristä ja sieltä ulkoisten suhteiden johtaja. Olkaa hyvä. Thank you, thank you very much. Rouva puheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia kutsusta tähän tärkeää asiaa käsittelevään kokoukseen. Me tarjoamme kuluttajatuotteita ja meillä on yli kaksi miljoonaa asiakasta yli sadassa maassa päivittäin. Kyse on monimutkikkaasta kokonaisuudesta, kun puhutaan sisämarkkinoista, mutta vaikka tavaroiden äh, sisämarkkinat eli unionin DNA onkin, niin silti on markkinoilla olemassa tiettyjä esteitä ja se ei liity vain ainoastaan lainsäädännön puutteisiin, vaan monesti se voi johtua lainsäädännön tulkinta- ja täytäntöönpanoeroista. Muutama esimerkki. On olemassa monia tulkintoja siitä, että mitä millä tavalla tiettyjen tuotteiden merkintä toteutetaan. On keskusteltu muun muassa varovaisuusperiaatteesta ja tiettyjen ainesosien maksimimääristä, mutta tällaisia ongelmia ei pitäisi olla olemassa laisinkaan. Periaatteessahan meillä on olemassa EUn laajuinen kehys näihinkin asioihin liittyen, mutta ovatko nämä teknisluonteiset eroavaisuudet niin suuria, että meidän pitäisi Euroopan laajuisesti lähteä hakemaan tasapainoista lähestymistapaa. Nämä esteet ovat olleet olemassa jo vuosien ajan. Teollisuuden puolelta kääntyy yleensä komission puoleen valituksineen, mutta ne eivät ole niinkään poliittisluonteisia, vaan teknisluonteisia huomioita, joten ensin pitäisi olla asioiden käsittely kansallisella tasolla esillä. Solvit-järjestelmä vaikuttaa olevan hyvä epävirallinen järjestelmä ongelmien ilmaantuessa, mutta harvinaista kyllä, että teollisuus ei käytä tätä solvit-järjestelmää kovinkaan usein hyväksi. Euroopan komissiolta olen saanut tiedon, että Solvit-järjestelmään rekisteröidään vuosittain 2400 tapausta ja noin 6,5 prosenttia teollisuuden puolelta loput kansalaisten toimesta. On tietenkin hyvä, että kansalaiset käyttävät Solvit-järjestelmää, mutta meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta Solvit-järjestelmä käytettäisiin myöskin teollisuuden puolelta. Ja tähän voidaan päästä eri keinojen avulla. Nyt tulen kertomaan niistä asioista, joista puhuttiin Solvit-kokouksessa syyskuisessa, Solvit-kokouksessa Lissabonissa. Ensinnäkin palveluiden ja tavaroiden sisämarkkinoiden osalta voidaan sanoa, että Solvit-järjestelmän käyttää ratkaistaan suuri määrä ongelmia. Ja Solvit liittyy myöskin muodolliseen järjestelmään – Solvithan on yksi osa vaihettaista järjestelmää sisämarkkinaongelmien ratkaisemiseksi. Tähän liittyen mainittakoon merkintäasiat, mutta kyse on vain prosessin alusta eikä mistään omasta kokonaisuudesta. Se kuuluu suurempaan kokonaisuuteen, mutta se kannattaa pitää mielessä. Jäsenvaltioiden pitäisi varmistaa, että solvit yksiköillä on riittävät resurssit käytössään ja joihin eh, eri tahot voivat helpommin olla yhteydessä. Komission pitäisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa olla Solvit-järjestelmässä mukana, jotta todellakin järjestelmä voisi toimia. Rouva puheenjohtaja, Solvit ei ratkaise kaikkea yksinään, mutta se tarjoaa alhaalta ylöspäin ratkaisumallin. Sitä kautta yritykset ja kansalaiset voivat saada vastauksen ongelmiinsa. Ja komissio voisi käyttää Solvit-järjestelmää hyväkseen siinä vaiheessa, kun se päättää ryhtyä muodollisempiin ratkaisumalleihin. Kiitoksia. Ursula on seuraavana vuorossa ja kuluttajanäkökulma. And there's some slides and so I think Kalvojakin katsomme, eli valoja täytyy sammuttaa. does that help people? Is that okay? Onko tämä ihan hyvä? Kiitos. <laughs> okay, well, thank you very much, madam. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan parlamentin jäsenet, kiitoksia, että kutsuitte myös meidät puhumaan asioista, joka on kuluttajajärjestöjen ja kuluttajien näkökannasta tässä kuulemisessa. Minä hiukan ennakoin siinä mielessä, että sisämarkkinastrategiassa ei ole kovinkaan paljon sellaista, mistä olisimme eri mieltä periaatteelliselta kannalta, mutta se ei meistä keskity tarpeeksi kuluttajiin ja tarpeeseen lisätä kuluttajien hyvinvointia ja lisätä kuluttajien oikeuksia. 22 aloisteista, jotka on luetteloitu strategiassa, on, on vain yksi sellainen, joka välittömästi vahvistaa kuluttajien hyvinvointia tai on tähdätty toimimaan tällä tavoin. Ja tämä saakin minut suoraan esitykseeni. Nimittäin ollakseni reilu. Itse asiassa on kaksi sisämarkkinastrategiaa. On, on digitaalisen sisämarkkinan strategia, jossa on paljon suojan vahvistamista, kuluttajan hyvinvoinnin vahvistamista ja sitten on sisämarkkinastrategia. Ja minä haluaisin korostaa sitä, että on ehdottoman välttämätöntä yhdistää nämä kaksi strategiaa, jotta saadaan kokonaiskuva. Ja mitä pitäisi välttää on se, että viime kädessä olisi kaksi eri järjestelmää esimerkiksi kuluttajia koskevassa lainsäädännössä online- ja offline-markkinoihin. Ja haluaisin viitata äskettäiseen ehdotukseen, jonka komissio on tehnyt, joka liittyy online-ostoihin. System, where they have different rights. Konkreettisista tuotteista. Sen sijaan katsotaan sitä enemmänkin, ostetaanko nämä myymälästä vai ostetaanko nämä online-kaupassa. Ja me tilanteen, jossa voimme kohdata tilanteen, jossa kuluttajat olisivat, jos tietyissä tilanteissa paremmassa tilanteessa, jossa vain tekevät ostoksensa myymälöistä, tai toista taas sitten, toista taas paremmassa tilanteessa, kun ostavat pelkästään online-kaupasta. Tämä on tilanne, haluaisimme välttää ja haluamme huolehtia siitä, että on olemassa johdonmukainen lähestymistapa. Mä ajattelin, kuluttajien kannalta on yksi aloite, joka meistä on erittäin tärkeä. Ja komissio on sanonut, että se haluaa eroa geoblokkauksesta, marjoituksista, ja tästä me haluan, tätä me tuemme kovasti. Palaan tähän asiaan myöhemmin. Mikä on tärkeää kuluttajille on myös se, että täytyy olla luotettavia välittäjiä sisämarkkinoilla. Kuluttajat ovat yhä enemmän riippuvaisia ostospäätöksessään neuvoista tai tiedoista, joita he saavat äh, erilaisista vertailevista välineistä, esimerkiksi hakukoneista, ja on olemassa myöskin elementti, joka liittyy tällaiseen yhteistoiminnalliseen talouteen ja täytyy tarkastella sitäkin. Minä haluaisin mainita vielä senkin, että nyt neljä vuotta komissio on tehnyt yhteistyötä sidosryhmien kanssa rakseen oikeudenmukaisesti yksi huolettomat välineet, mutta tätä ei vielä ole mainittu kuitenkaan välttämättä tässä strategiassa. Minä haluaisin sanoa, että on todellakin strategisten elementtien puutetta asiakirjoista ja komissionista. Siitä puuttuu aloitteita, jotka liittyvät äh, valituksiin ja voima, toimeenpanoon. Voimakas kuluttajalainsäädännön toimeenpano on todellinen prioriteetti ja näemme, että digitaalisilla sisämarkkinoilla äh, CBC-säädöksen äh, uudelleen tarkasteltu esille ja tämä liittyy kansallisten viranomaisten toimintaan. Tämä on tärkeää sekä digitaalisille että sisämarkkinoille. Me täytyy ymmärtää, että kansallisen <clears throat> lainsäädännön toimeenpano on käsitteenä usein vanhanaikainen ajatellen markkinoita strategioita, jotka ovat globaaleja tai Euroopan laajuisia ja joita yritykset ovat ottaneet nyt omakseen sidosryhmillä todellakin roolia, roolinsa siinä, että lainsäädäntö panan toimimaan olemme pyytäneet parempaa yhteistyötä yritysten ja kuluttajasojärjestöjen välillä. Näemme, että kilpailulainsäädäntö on myöskin erittäin olennainen ja sen toimeenpano on olennainen, jotta saadaan toimivat sisämarkkinat. Ja tässä yhteydessä me pidämme todellakin hyvänä eh, komission selvityksiä, jotka liittyvät e-kauppasektoriin. Me tiedämme myöskin, että paketti, jota on ehdotettu kolme vuotta sitten, on tällä hetkellä juuttunut neuvostoon mutta toisaalta on todellakin tarvetta parantaa Euroopan kuluttajia suojelua vaarallisilta tuotteilta. Jos me oletamme, että lainsäädäntökset hukataan, silloin pitäisi olla jonkinlainen vaihtoehtoinen suunnitelma ja toimi, että komissio voisi antaa selkitystä eh, siitä, miten tämä asia etenee. Pidän myöskin hyvänä sitä, että rouva Komi puhuu tämän puolesta omassa mietintöluonnoksessaan. Sanotaan yksi aloite, joka välittömästi koskettaa kuluttajia. Siinä puhutaan tästä maarajoittamisesta. Ja haluan nyt sanoa muutaman sanan tästä, koska tämä on meille hyvin tärkeä asia. Meistä se on tärkeä aloite käytännön hyötyjen oso- osoittamiseksi kuluttajille. Sitä myöskin käsitteellisesti katsottuna mikä on toinen osapuoli sisämarkkinoita, eli siis perustavanlaatuinen vapaus tarjota tuotteita ja palveluita kautta Euroopan, niin siis kaupalla on vapautensa, ja sitä on tätä vapautta sanottu sisämarkkinoiden selkärangaksi, nyt täytyy täydentää niin, että kuluttajat voivat ilman perusteetonta syrjintää, joka liittyy kansalaisuuteen tai asuinpaikkaan, että voivat hyödyntää tätä. Ja webblokkauskuulemisessa yli 8 prosenttia kuluttajista, jotka osallistuivat tähän, ilmoittivat, että olivat kokeneet tällaista maarajoittamista ja he voimakkaasti tukevat lainsäädäntötoimia, joilla tätä tilannetta voitaisiin parantaa. Tiedämme, että on erinäisiä ratkaisuja, ne ovat joko yritysten yksipuolisia päätöksiä, tai kysymys on kilpailualueesta, tai toimitus sopimuksista tai logistisista ratkaisuista, jotka voitaisiin helpostikin hoitaa toisella tavoin. Voi olla myöskin kysymys kansallista protektionismista. Tämä on siis syitä geoblokaukselle. Siksi tarvitaan selkeä kuva siitä, mitkä ovat perusteltuja syitä. Kuluttajat ovat usein turhautuneita, koska heille ei kerrota, miksi jokin kauppias kieltäytyy myymästä heille yli rajojen. Kilpailulain toimenpäneminen tässä yhteydessä on erittäin tärkeää ja palveludirektiivissä määritetään jo syrjimättömyyssäännöt. Se ei kuitenkaan ole välttämättä vielä riittävä väline, eikä sitä ole pantu riittävästi toimeen, mutta yrittäisin päästä seuraavaan kalvoon, mutta me olen sitä mieltä, että komission pitäisi edetä kohti seuraavia lainsäädäntövälineitä, ja näin tulisi olla yhdistelmä erilaisia toimenpiteitä, tällaisena kokonaispakettina pitäisi olla mustalista käytänteistä, jotka eivät ole perusteltuja, pitäisi olla mennä avoimuutta kuluttajien kannalta syistä siihen, miksi tapahtuu kieltäytymistä. Pitäisi olla myöskin kansallisten viranomaisten toiminnan valvontaa ja vastuullisuuden eh, seurantaa, ja tämä on tärkeää tässä yhteydessä. Viimeinen kalvoni koskee edestä muuta aloitetta, joka liittyy siihen, mitä kuluttajat odottavat sisämarkkinoilta, siis tällaista yhteistoiminnallista taloutta, Alustava analyysimme tässä on, että siinä on paljon potentiaalia kuluttajien kannalta, mutta on myös monia haasteita, joista on päästävä. Haluaisimme nähdä todellista politiikkaa, joka edistäisi innovatiivista ja kestävää kuluttamista, tällaisen kuluttamisen malleja. Ja on tärkeää kuitenkin, että palvelut tarvotaan, tarjotaan turvallisissa ja oikeudenmukaisissa olosuhteissa kuluttajille ja pitää selkeyttää lainsäädäntöä, joka koskettaa tällaisia, koskee tällaisia välittäviä foorumeita. On olemassa paljon kuluttajalainsäädäntöä olemassa, mutta täytyy katsoa, miten sitä sovelletaan. Tähän pitää saada selkeyttä ja pitää myös lisätä tietoisuutta kuluttajien piirissä, mutta myös kaupanharjoittajien piirissä hyödyistä ja yhteiskunnallisista vaikutuksista, joita on jakamistaloudella. Kiitos. Thank you for your slides and I'm... Kiitos kalvoista. Pahoittelen nyt tätä valosouta. Katsotaan, mitä jatkossa voimme asialle tehdä. Sitten ammattilaisten näkökulma. Janina Makiewicz Eurocard-järjestöstä. Madam Chair, and thank you IMCO for inviting Oikein paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitoksia kutsusta. Eurogatres on kuuden miljoonan ammattiihmisen edustuslaitos Euroopassa. Sisämarkkinastrategia koskettaa asiakkaitamme monessa, monessa määrin ja tarkoituksena on tietenkin vahvistaa Eurooppaa ja helpottaa ammatti-ihmisten kul- siirtymistä rajat, rajojen yli. Tässä yhteydessä haluaisin korostaa meille tärkeitä kysymyksiä, jotka koskettavat meidän asiakkaita. Ensinnäkin digitalisoitut teolliset tekijäoikeudet ja säännellyt ammatit. Sisämarkkinastrategia keskittyy lähinnä siihen, että uusia yritystoimintamalleja voidaan kehittää ja Tietenkin tätä me olemme valmiita tukemaan, mutta strategiasta puuttuu analyysi sen suhteen, että miten työmarkkinat ja työolosuhteet tavoitteet ovat muuttuneet digitalisoitumisen myötä. Se vaikuttaa työntapamalleihin, yritystoimintamalleihin ja kulutustottumuksiin ja se vaikuttaa tietenkin koko yhteiskuntaan. Kun työmarkkinoilla muutokset ovat näin suuret, niin ammattitaitoja on päivitettävä myöskin työssäkävien osalta. Digitalisoitumisella on keskeinen merkitys yritysten johtoasemassa toimiville ja muille. Aikaa, aika ja paikka ei enää ole rajoittava tekijä, ja tästäpä syystä olemme keskittyneet sosiaaliturvaa, työlainsäädäntö, rekisteröintimenettelyihin, verotuskysymyksiin ja muihin. On tietenkin selvää, että yhteisötalous se kasvattaa asemaansa. Monet online-foorumit tarjoavat palveluita ja tietotaitoa, mutta se voi tarjota myöskin uusia työllistymismahdollisuuksia ja näin työttömänä olevat voisivat päästä työhön kiinni, mutta näin meidän täytyy muistaa myöskin ratkaista työmarkkinoihin liittyvät ongelmat, kuten epävarmojen työsuhteiden liiallinen käyttö. Työehtojen muuttumista on seurattava riippumatta siitä, onko henkilö yrityksen palkkalistolla vaiko itsenäinen ammatin harjoittaja. Työntekijän ja työnantajan välinen ero ei ole enää niin selvä ja tämä johtaa vastuukysymyksen osalta ongelmiin. Keskustelua täytyy jatkaa aiheesta EU-ssa ja työmarkkinaosapuolten ääntäkin on kuultava mahdollisiin riskeihin ja haasteisiin liittyen. Sisämarkkinastrategiasta puhuttaessa komissio vaatii, että säännötyön ammattien osalta tehdään muutoksia. Tällä nykyään unionin laajuisesti on käytössä olemassa 5000 säänneltyä ammattia, joten nyt täytyy pohtia tilanteen muuttamista, onko tapahtunut ylisääntelyä tai onko päivityksen tarvetta olemassa. Kyse on myöskin eräänlaisista toimintaesteistä niille, jotka ovat ulkomailla opiskeltoaan päättäneet tulla takaisin kotimaahansa, mutta mutta joiden kotimaassa ammattipätevyyksiä ei suoraan tunne, tunnusteta. Tiettyä sääntelyä tarvitaan, mutta se edellyttää todellista tasapainoa palveluiden korkean tason ja standardien osalta. Turvallisuuskysymyksiin ei saa puuttua millään muotoa. Tämä on aika lailla hankala tehtävä, eli mitkä ammatit olisivat säänneltyjä ja mitkä vähemmän säänneltyjä. Ammattipätevyyksien vastavuoroisen tunnustamisen direktiivissä puhutaan myöskin ammattipätevyyskortista. Se on ensimmäisessä vaiheessa. Sitä voitaisiin soveltaa tiettyjen ammattien harjoittajiin ja näin helpottaa kyseisten henkilöiden vapaata liikkumista, mutta tämä oh, kortti ei saa johtaa syrjintään työmarkkinoilla. Euroopasta löytyy ammatillinen pätevyyskehys, joka pitää huomioida tästä passista puhuttaessa ja kortista puhuttaessa meille on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot tunnustavat erilaiset pätevyydet ja panevat täytäntöön mainitsemani pätevyyskehyksen. Sisämarkkinastrategia sisältää myöskin aloitteen teollisen tekijän oikeuksien osalta Ammattiihmiset ovat mukana innovoinnissa, tutkimuksessa ja muissa tärkeissä tehtävissä koko uransa aikana ja viime aikoina. Pyritty antamaan myöskin lisäoikeuksia opettajille ja muille, koska heillä on ollut ongelmia omien oikeuksensa peräänkuuluttamisessa tutkimus ja innovointi ovat keskeisellä sijalla. Näiden asioiden tiimoilta voidaan sanoa, että tutkijoilla pitää olla tietoa omista oikeuksistaan, mikäli he päättävät lähteä yritystoimintaan mukana ja näin he voisivat välttyä teollisesta tekijänoikeusrikkomuksilta. Myöskin työn tulokset pitäisi jollakin tavalla turvata yhtä lailla kuin taloudellinen korvaus. Tärkeää on selvittää, kenellä on oikeudet minkäkin työn, minkäkin osan suhteen. Tilanne muuttuu hyvin nopeasti. Monet ammatit menettävät asemansa, uusia syntyy paikalle ja nämä uudet työpaikat edellyttävät uudenlaisia tietoja ja taitoja. Kiitoksia. Thank you. And now Severin. Kiitos nyt Severin Picard. Hän käyttää EAYn puheenvuoron. Yes, thank you very much, madam. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsusta. Puhun nyt EAYn nimessä. Järjestömme edustaa 90 kattojärjestöä ja miljoonia työntekijöitä Euroopassa. Varmasti olette kuulleet tämän jo aiemminkin. Markkinat on hyvä palvelija, mutta huono isäntä. Ja uskontona se on vielä huonompi. Markkinat ei ole mikään tavoite sinällään, vaan keino saada työpaikkoja ja enemmän työpaikkoja. Emme halua mitä tahansa työpaikkoja, vaan laadukkaita työpaikkoja ja säällisiä työskentelyolosuhteita. Emme näe liikkuvuutta tavoitteena sinällään, vaan kyse on siitä, että tarvitaan vapaata liikkuvuutta ja työskentelyolosuhteita on säädeltävä ja epävarmuutta vähennettävä. Tämän päivän ehdotuksessani, esityksessäni käsittelen viittä kohtaa. Ensinnäkin yhteisötalous, yhteistoimintaan perustava talous. Yhdyn Eurokaadresin kommentteihin. Digitalisoitumisen työllisyysmahdollisuuksiin ei oikeastaan tiedonannossa puuttuta. Syntyy jonkinlainen oikeudellinen tyhjiö ja onkin hyvin tärkeää suojella työlainsäädäntöä ja huomioida sosiaaliturva kysymykset. Toivomme, että työ tässä valiokunnassa ottaa huomioon tämän seikan. Toiseksi yrityslainsäädäntö. Komissio katsoo, että säätely on pääeste yritysten kasvamisen tiellä. Komissio ei kuitenkaan puutu sosiaaliseen polkumyyntiin ja epäreiluun kilpailuun, joka myöskin aiheuttaa aitoja ongelmia pk-yrityksille. Jos poistetaan reilut säännöt, niin sitten syntyy vääränlaista kilpailua, vääränlaisia kilpailijoita, hyvät eh, toimijat joutuvat markkinoilta ulos. Eh, mainitsen tässä yhteydessä mm, postilaatikko- tai mm, pöytälaatikkoyritykset. Ne nimenomaan hyötyvät eh, sisämarkkinoiden vapaudesta. Ne perustavat toimintansa sellaiseen jäsenvaltioon, jossa ne eivät varsinaisesti toimi. Syy tälle on se, että minimisoidaan oikeudelliset velvoitteet esimerkiksi verojen muodossa – ja kierretään myös työlainsäädäntöä ja vältetään sosiaaliturvavelvoitteita. EAYssä olemme nähneet suoran yhteyden pöytälaatikko yritysten käytön välillä ja toisaalta sen välillä, että työntekijöitä riistetään. Puhun todellakin äärimmäisestä työntekijöiden riistosta. Joskus työskentelyolosuhteet tällaisessa yrityksessä ovat rinnastettavissa ihmiskauppaan. Toivottavasti valiokunta voi todella kehottaa komissiota ryhtymään asianmukaisiin toimiin. Esimerkiksi toimintapaikkakysymys, kotipaikkakysymys on kiireellinen kysymys. Siihen on puututtava. Meillä on myös rajat ylittävistä yritystoiminnan jakamisesta liittyvä sääntö. Tässä PK-yritysten rooli on aika lailla kyseenalainen. Miten niitä tulisi huomioida? Komissio pohjaa niin sanottuun toisen uuden mahdollisuuden teoriaan. Pitäisi olla helpompaa päästä konkurssista eteenpäin, jotta voi aloittaa uuden yrityksen konkurssin jälkeen. Jos käytetään konkurssimenettelyä väärin, niin tätä mahdollisuutta täytyy tarkastella huolellisesti. Työntekijöille usein käy niin, että jää kuukausi kau- kaupalla palkkarästejä konkurssin jälkeen maksettavaksi. On hyvin vaikeaa puuttua äh, petolliseen menettelyyn silloin, kun kyseessä on tällainen pöytälaatikkoyritys. Silloin, kun äh, nähdään, että laki tulee liian lähelle tällaista yritystä, niin sitten yritys kaatuu, tekee konkurssin. Ja sitten voi olla, että yritys ilmaantuu taas uudessa paikassa uudella nimellä esiin, mutta kuitenkin jatkaa samantyyppistä toimintaa. Kyllä, maksukyvyttömyysmenettelyä täytyy uudistaa, mutta totta kai täytyy puuttua vilpilliseen yritystoimintaan ja konkurssitoimintaan. No sitten palvelupassi. Aloite komission tiedonannossa tuli hieman yllätyksenä työmarkkinaosapuolelle ja rakennusalalle. Toivon, että jatkossa, kun tätä aihetta työtetään, niin työmarkkinaosapuolet voisivat olla mukana keskusteluissa. Nehän voivat kuitenkin olla niitä tahoja, jotka tietävät parhaiten, miten ala toimii. Meillä on varsin vähän tietoa siitä, mitä tämä tarkoittaisi konkreettisesti tämä palvelupassi. Olen ymmärtänyt, että molemmat osapuolet ja joka tapauksessa ammattiyhdistyspuolella on huolta siitä, että alku, alkuperämaa periaatteeseen tässä palattaisiin ikään kuin takaoven kautta – toimen välillä ja toisaalta, toisaalta ehdotuksen, joka säätelee lähetettyjä työntekijöitä välillä näyttää olevan epäsuhtaa. Isäntä jäsenvaltio voi palvelun tarjoajalle asettaa velvoitteita ilmoittaa etukäteen tällaisesta lähettämistilanteesta. Täytyy olla johdonmukaisuutta EUn eri oikeudellisten välineiden kesken. Tämä on oleellista. Ja viideksi, viidenneksi julkiset hankinnat. Komissio ehdottaa, että voitaisiin tarjota neuvontaa viranomaisille, jotta lain soveltamista voidaan parantaa. Tämä on ihan hyvä idea. On tehty valtavasti työtä juuri tässä valiokunnassa julkisen hankinnan puitteiston päivittämiseksi. Erityisesti sosiaalisia lausekkeita on työstetty. Ne ovat tässä puitteistossa sen takia, että taattaisiin työskentelyolosuhteiden soveltaminen työpaikoilla ja saataisiin aikaan sosiaalisempaa, vihreämpää toimintaympäristöä. Toivomme, että viranomaiset ovat tietoisia näistä mahdollisuuksista ja että komissio aktiivisesti kannustaa niitä hyötymään näistä uusista mahdollisuuksista. Päätän puheenvuoroni tähän. Näette, että olemme suhtautuneet varsin kriittisesti komission ehdotukseen, mutta nähdäkseni tämä on myös rakentava analyysi. Meillä on monia ehdotuksia, joilla varmistettaisiin, että sisämarkkinoista voi tulla oikeudenmukainen toiminta-ala kilpailun näkökulmasta, ja toivomme, voimamme olla jatkossakin hyödyksi tässä keskustelussa. Täytäntöönpano on mhm. keskeistä. On hyvä, tärkeää, että on hyvä laki eh, suhteessa siihen, että ei olisi lakia lainkaan. We now have a few minutes for questions for the... Nyt muutama minuutti esittää kysymyksiä panelisteille. Aikataulussa on hyvin pysytty. Lähdetään liikkeelle Komista ja sitten varjoesittelijät ensimmäisenä pääsevät listalle. Sì, una domanda per quanto riguarda i professionisti. Niin, yksi kysymys. Mikä liittyy itsenäisen ammatin harjoittajiin? Täällä puhuttiin standardeista, Euroopan tasolla. Meillähän on aikomus tehdä vaikutusarviointi katsoen, miten yhteiset suuntaviivat, miten ne vois, miltä ne voisivat näyttää nämä yhteiset suuntaviivat, jotka koskisivat kaikkia jäsenvaltioita. Mutta se voi johtaa eroihin sisämarkkinoiden ja muun välillä. Mitä te tästä ajattelette? Marlene Metsi. Marlene Mitsi, ensimmäinen varjoesittelijä, olkaa hyvä. Thank you, Chair. question about service. Kiitos. Palvelupassiin liittyen yksi kysymys. Tähän ehdotukseen liittyen kaipaisin enemmän infoa. Komissio ilmeisesti aloittaa järjestelmän tärkeänä asiana juuri rakennussektorilla, mutta alan työnantajat ja työntekijöitä ei ole kuultu laisinkaan. Ja molemmat tahot ovat suhtautuneet negatiivisesti tähän. Tämä järjestelmä saattaa muuttaa alan palvelusektorin kokonaan. Ihan lyhyesti sitten sosiaalisiin ja ympäristövaikutuksiin. Mitä voidaan tehdä, jotta nämä kysymykset oh, huomioidaan? Mielestäni nämä eivät ole tulleet mainittua laisinkaan. Kiitoksia. Um, Next is Dan Dalton, but I think... Dan Dalton taitaa vielä olla sairaana. Hänen jälkeensä vuorossa olisi... Onko ketään? Julia Reda. Yeah. Uh, I have a question to... Kiitos puheenjohtaja. No, Se kysymys BUClle, joka liittyy tähän maarajoittamiseen. Me olemme keskustelleet joistakin tähän liittyvistä näkökannoista digitaalisten sisämarkkinoiden paketissa. Johtopäätös oli se, että komission tulisi selkeästi määritellä perusteltua maarajoittamista ryhmitellä näitä, mutta emme ole saaneet vielä yksityiskohtaista arviota valitsevasta tilanteesta. Te mainitsitte, että vapaus tarjota palveluita ei saisi sitoa vain jäsenvaltioita niin, että ne sallisivat kaupanharjoittajien palvoa tarjota palveluita, vaan ne myöskin pitäisi myöskin sitoa yrityksiä niin, että, komissio, niin, että kuluttajilla olisi mahdollisuus päästä käyttämään tällaisia palveluita yli rajojen. Tästä on olemassa päätös, joka koski sitä, että ihmiset matkustavat maasta toihen saadakseen tiettyjä terveydenhoitopalveluita. Miten meidän pitäisi juridisesti selvittää tätä ajatellen, että tapaoikeus tässä on aika epäselvä. Mikä olisi oikea väline? Riittäisikö selvitys, sisäselvitys, joka olisi osa palveludirektiiviä vai miten tämä, miten tämä muuten voitaisiin tämä tavoite saavuttaa käytännössä? Tämä on tärkeää ajatellen sitä, että meillä on yrityksiä, jotka toisaalta ovat yhteydessä kuluttajiin, mutta samaan aikaan myöskin ne ovat yhteydessä valmistajan, jolla on oikeudet tuotteeseen. Kysymys ei ole pelkästään sitä, että jäsenvaltio tarjoaisi tai rajoittaisi oikeutta tarjota palveluita. Now I have on my list. Nyt listalla Andreas Schwab, Evelyn Gebhard, Catherine Styler ja edustaja Saldemose. Ennen tätä haluaisin vielä tarkistaa, että voitteko toimittaa kommenttinne myös Ovatko kaikki kirjallisessa muodossa saatavilla? Jos varmistaisitte, että ne ovat oikeassa muodossa, hyödyllisiä kommentteja kuulemme, niin voi olla, että jäsenet haluaisivat nämä puheenvuorot käyttöönsä. Tämä mahdollisimman pikaisesti. Kiitos. Andreas. Vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Mitä tulee kuulemistilaisuuteen, niin nythän meille tarjoutuu todelliset mahdollisuudet keskustella sisämarkkinoista ja siihen liittyvistä monista seikoista. Tietenkään kaikkea ei tänään ehditä käsittelemään, joten vain kaksi seikkaa. Tähän mennessä emme kollega Prinssiä lukuun ottamatta ole kuulleet mitä siihen liittyen, mitä he ajattelevat komission strategiasta, eli että nykylainsäädännön täytäntöönpanoon panostettaisiin. Mielestäni se tulee olemaan keskeisessä asemassa. BU, sen edustaja otti jo muutamia esimerkkejä esille täytäntöönpanoon liittyen. Nyt me pohdimme sitä, että löytyisikö sisämarkkinoiden muidenkin, ähm, muiltakin aloilta tällaista toimintamahdollisuutta ilman, että primäärilainsäädännön pitää puuttua. Ja sitten viimeinen huomio, niin kollega Henriks, hän viittasi maarajoituksiin. Mitäs mieltä te olette näistä perustelluista syistä? Mitä ne voisivat olla? Yhtäältä tietenkin ymmärrän, komission näkemyksen. Eli kuluttajat painostavat yhtäältä sisämarkkinoiden toimintaan liittyen. Oikeastaan mehän halusimme saada sisämarkkinat paljon aikaisemmin jo toteutettua, mutta kuitenkin meillä on unionin laajuisesti työntekijöiden ja työantajien osalta erilaiset järjestelmät käytössä myös muun muassa verotukseen liittyen, joten kysyisinkin, että voisikohan kollega Henriks tähän liittyen lausua vielä jonkun sanasen. Äh, kiitos, kiitos hyvistä alustuksista. En aio nyt puhua palvelupassista tai online-offline-kysymyksistä, koska näistä asioista kannat ovat aika selvät. Puhun kahdesta muusta asiasta. Rova Makievich te puhuitte alustuksessanne siitä, että ammattipassi on hyvä asia. Meillä on yksi niistä, jotka ovat olleet ajamassa sen toteuttamista lainsäädäntöä lainsäädännön osalta. Sanottu kuitenkin, että pitäisi valvoa, ettei tehdä eroa niiden väliltä, joilla se on, ja niiden välillä, joilla se on, ja niiden suhteessa niihin, joilla sitä ei ole. Mitä te haluaisitte tällaisin sanoa, että ammat, sympaattipassi kuitenkin pitäisi yleisesti ottaen ottaa käyttöön. Tässä on täysin samaa mieltä teidän kanssanne. Toinen kysymys koskee on Rova Pikaalle. Kysymys on tästä jakamistaloudesta. Ajattelen sitä, mitä Rova Makievic sanoi. Siis mm, työmaailmat, työkentät muuttuvat tässä kovasti ja erottelut työntekijän ja itsenäisen ammattiharjoittajan välillä menee yhä enemmän hämäräksi onko EA jo kehittänyt tähän jonkinlaisen kannan, nimittäin se kiinnostaisi minua. It's Catherine Steiler. Catherine Thank you. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos alustajille toistaiseksi. Siihen, mitä Andreas sanoi ja mihin Evelinkin viittasi, meillä on Beukin kanta siitä, että miten voisimme huomioida online-offline-erot. Kenties voisitte hieman tätä vielä syventää, miten asian saataisiin selkeys. Sitten EAY ja yhteydet. Toisaalta tämän asian ja toisaalta rikollisuuden, ihmiskaupan ja sen kaltaisten ilmiöiden välillä. meidän tulisi keskittyä siihen, miten saamme tämän asian kuntoon, eikä niinkään keskityttäisi ongelmiin. Miten saamme tässä valiokunnassa tilanteen kuntoon? Meillähän on jäsenvaltioiden taho, tasolla vielä paljon tehtävää. No sitten pätevyyksistä. Miten pyrkisimme saamaan kehitys- ja tutkimustoiminnasta mahdollisimman paljon hyötyjä aikaiseksi. Meillä on esimerkiksi Iso-Britannian NHS kansan terveyslaitoksessa tutkimusta ja miten sieltä voidaan saada hyötyjä niin, että luotaisiin vaikkapa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia. Kenties teillä olisi esimerkkejä jopa tämän tyyppisestä, niin että kun tehdään tutkimusta ja kyseessä ovat esimerkiksi tekijäoikeudet, niin miten sitten näitä parhaita käytäntöjä voidaan ottaa käyttöön? Jos vaikkapa julkinen sektori on ollut rahoittamassa tutkimusta, niin ei jää sitten näpeän nuolemaan, kun tulokset valuvat sen ulkopuolelle. Päästäisiin jonkinlaiseen tasapainoon toisaalta tutkimusyhteisön välillä. Mehän rahoitamme horisontti 20-20 kaikkea tätä. Ja miten saisimme hyödyt, emmekä unohtaisi näkymiä. Google perustettiin Stanfordin yliopistossa ja olemme nähneet, miten kehitys meni eteenpäin. Miten voisimme siis nämä hyödyt ottaa mahdollisimman hyvin haltuun? Aika monta kysymystä esitin. On hienoa, että olette valiokunnan vieraana. Kiitos siitä. And then Christel Edustaja Saldemössä, olkaa hyvä. Eh, tack för det. Øh, til, øh, tak for jeres øh, gode præsentation. Kiitos. Kiitos näistä hyvistä alustuksista. Olisin mielelläni kysynyt, miltä tilanne näyttää tämän ammattipassin osalta, mutta Evelin jo kysyikin tästä. On totta, että pitäisi antaa vauhtia myöskin tälle tuoteturvallisuuspaketille. Ja meidän pitäisi välikunnassa vielä kerran todeta, että tämä on hyvin tärkeä asia, ajatellen kuluttajia. Mutta, kuten totesitte, pitäisi olla myös vaihtoehtoisia ratkaisuja, kun näyttää siltä, että neuvosto ei vie asiaa eteenpäin. No, mitä vaihtoehtoja meillä sitten olisi? Kaksi pikakysymystä minulla olisi itselläni. Pidän koomin mietinnöstä, mutta varmaankin lisäkommenttien sisällyttämiseksi täytyy olla aika lailla täsmällinen kommenteissa. Kenties voitte lähettää listan esimerkkeistä, minkä katsotte olevan oikeutettua maarajoittamista. Mitä enemmän tietäisimme, mikä voisi olla perusteltua, niin sitten näkisimme paremmin myös, mikä ei ole perusteltua. Näin ymmärtäisimme paremmin, mitkä ovat ne ongelmat, jotka ovat tässä artiklassa 20 palveludirektiivissä. Sitten Euro 4 ammattikortista. Sekä palvelupasset ammattikortti voivat toki tuoda mukanaan hyötyjä. Helpointa olisi, kun taidot voisi siirtää myös, kun siirtyy paikasta toiseen ja kannustettaisiin ihmisiä kehittämään pätevyyttään ja taitojaan. Me tarvitsemme taito, parempaa taitotasoa Euroopassa, eli mitä paremmin kannustamme ihmisiä parantamaan taitotasoaan omassa maassaan ja muualla, niin sen parempi. Mutta kyllä tässä täytyy olla vertailukelpoisuutta, muutoin kuluttajien luottamus kärsii. kun ajattelemme ammattilaisia ja entistä enemmän tässä palvelupassi asiassa on kansallisia lähestymistapoja, jotka eivät ole vertailukelpoisia. Kysymys kuuluukin, miten nämä erot kurotaan umpeen? Minkälaisia integraatiokausia tarvittaisiin, että jos joku on ollut vaikkapa ulkomailla ja sitten siirtyy toiseen maahan, niin miten hän pääsisi sitten sopeutumaan uuteen ympäristöön? On hienovaraisia eroja ja toisaalta tulisi helpottaa siirtymistä järjestelmästä toiseen. Mielenkiintoista olisi kuulla tästä lisätietoja. Who wants to go first? Kuka aloittaisi? Yes. Kiitos kysymyksistä, kommenteista tästä palvelupassista voin vain toistaa sen, mitä sanoin niin Tähän liittyy tärkeä menetelytävä kysymys ja työmarkkinaosapuolet rakennetuolella täytyy vetää siihen mukaan. Heitä täytyy kuulla seuraavissa vaiheissa ja uskoakseni kumpikin osapuoli on halukas osallistumaan tähän rakentavalla tavalla. Miten parantaa sosiaalista ja ympäristöpuolta sisämarkkinoilla? Se on se, mikä huolestuttaa muistuttaa meitä tällä hetkellä EAYn työntekijöiden kannalta katsottuna työntekijöiden tasavertainen kohtelu on olennainen asia tulevaisuudessa, jotta voidaan välttää epäreilua kilpailua ja kilpailu, joka tapahtuu vain työvoimakustannuksilla. Jos ajatellaan näitä postilaatikoyrityksiä, on yksi avainalue, jossa toivottavasti saadaan aikaan edistysaskelia. Sitten jakamistalouden kysymys. Se on yksi esimerkki siitä, miten meidän pitäisi jatkaa keskustelua Euroopan tasolla siitä, miten määritellään asioita, miten luodaan työsuhteita, mikä on työsuhde ja mikä ei. Ja kriteerit, joita tällä hetkellä käytetään työoikeuksissa ja, ja joita käytetään Euroopan tuomioistuimessa, on, on tällainen taloudellisen riippuvuuden käsite. Täytyy katsoa sitä, onko niitä työntekijä on taloudellisesti – riippumaton suhteessa työnantajaan vai onko olemassa alisteinen suhde. On hyvin tärkeää ottaa huomioon tämä ulottuvuus myös keskusteluun digitalisoinnista sillä, onko työsuhde olemassa vai ei. Sillä on seurauksia ajatelemiksi vähimmäispalkkaa tai maksuja sosiaaliturvajärjestelmiin, samoin kuin myös sosiaalisen ja työturvallisuus ulottuvuuksiin. Nämä ovat kysymyksiä, joita pitää tarkastella, jos puhutaan esimerkiksi sellaisista online-foorumeista, jos on kysymys, voidaanko katsoa, että yksi osapuoli tällaisessa kolmikantasuhteessa on tilapäinen työvälittäjä vai ei. Tämä on hyvin mutkikas asia. Tämä on jatkuvasti kehittyvä alue, mikä ei suinkaan auta tilanteessa, mutta se ei myöskään kuitenkaan ole tekosyy sille, että asiaa ei pitäisi tarkastella. Would anybody else like to come in? Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Janin. Thank you. I will... Kiitoksia. Teen parhaani. Yritän vastata kaikkiin kysymyksiin. Ehkä minulta osa meni ohi. Minähän puhuin vain ammattikortista, en tästä palvelupassista laisinkaan. Mutta mitä tulee palvelupassiin, niin mielestämme sitä ei pitäisi käsitellä samalla tavalla kuin ammattikorttia tai ammattipätevyyksien tunnustamista. Palvelupassi muodostaa oman kotona, kokonaisuutensa ja jos ne sekoitetaan, niin se saattaisi johtaa sosiaaliseen polkumyyntiin. Mitä tulee sitten teollisen tekijän oikeuksiin ja tutkijoihin, jotka työaikana kehittelevät innovaatioita, IPR-asiat pitää tietenkin aina huomioida työsopimuksessa, jotta tämä nykyäänkin on olemassa ongelmia muun muassa tekijänoikeuksien osalta, jotka siirtyvät työnantajalle. Tämä liittyy myöskin yrityssalaisuuksiin. Mitä pidempi tämä salasapitoaika aika on, sitä pidempään kestää ylipäätään, että työntekijät voivat liikkua rajojen yli ja se vähentää taas innovointia. Joten jos rajoitukset ovat liian pitkäaikaiset ja joutuu pelkäämään ammattisalta, yrityssalaisuuksien julkituomista, niin se estää tietenkin startup-yritysten perustamista niiden tietojen perusteella, jotka itse on hankkinut. Sitten kollega Komi kysyi oman kysymyksensä ja mielestäni mitä tulee sisämarkkinoiden tieto järjestelmään. Se on ensimmäinen vaihe, mutta tämän järjestelmän kautta ammatti-ihmiset voivat toimia. Se on vasta alkuvaiheessa, mutta nähtäväksi jää, miten se käytännössä sitten toimii. Ja sitten lopuksi vielä pätevyyskehykseen. jäsenvaltioiden pitää tehdä kaikkensa liikkuvuuden varmistamiseksi rajat ylittävällä tavalla. Tietenkin pätevyydet voivat olla erilaiset ammattiihmisillä Espanjassa ja Pohjoismaissa, joten me tarvitsemme yhtenäisen järjestelmän, joka antaa mahdollisuuden varmistaa, että ammattitaitotaso pysyy yhtäläisellä, yhtä korkealla. Kiitoksia. Thank you. Um... Kiitos. Ensimmäinen kysymys edustaja Schwabilta. Vastaisin selkeän kyllän. Sitten palvelupassista. Totta kai se on hyvin tärkeää, mutta toistaiseksi tarvitsisimme lisätietoa. Emme siis kommentoi tätä aihetta lähi aikoina komissio käynnistää ilmeisesti kuulemisen tästä, eli saatte sitten lukea kommenttimme. Sitten maarajoittamisesta, maarajoituksista. Lähetimme puheenjohtaja Fordille kannanottomme tästä, mutta Schwabin kysymykseen suorana vastauksena sanoisin ensinnäkin, että me katsomme, että koko maarajoitusehdotus on paremman sääntelyn aloitteen vastainen. Ensinnäkin täytyy tehdä hyvä vaikutusarvio ja komissio lupasikin, että se esittäisi uutta lainsäädäntöä vain silloin, kun se on tarpeen. Me katsomme, että ensinnäkin olemassa oleva lainsäädäntö tulisi ottaa arvioitavaksi silloin, kun kyse on siitä, että onko tarpeetonta säätelyä, niin silloin siihen voidaan puuttua. Meillähän on nyt jo lainsäädäntöä äh, syrjinnän vastaiseen työhön. Eli nyt on sanottu, että täytyy tehdä ehdotus, jotta kuluttajajärjestöjä tässä lepytellään. Siellä katsottiin, että komissio tekee ehdotuksia vain yritysten hyväksi. Näin ollen meistä tämä ei ole hyvä ehdotus komissiosta. Kiitos. Thank you very much. I start from the back. Kiitos. Aloitan vastaamalla ensin Rovas Kaldemoosin kysymykseen. Toivon, että ei tapahtunut väärinkäsitystä, koska minä en sanonut, että me haluamme tällaisen suunnitelman, kakkosuunnitelman, B-suunnitelman. Me haluamme, että tämä paketti, joka on olemassa, niin se saatettaisiin lopulliseen versionsa kahden vuoden ajan. Nyt tämä paketti on ollut jumissa me menetty vahvistaa kuluttajien suojelua, koska sillä on selkeä kielteinen vaikutus, joka liittyy vaarallisiin tuotteisiin. Olisi tar- aika saada nyt lisää selkeyttä On sitä, mitä suunnitelmia on. Näemme kyllä strategiassa, että komissio sanoi, että kenties on joitakin aloitteita, joissa pyritään antamaan kannustimia noudattamiselle, mutta tärkeää olisi sitä, onko lainsäädäntöä vai onko niin, että enää ei ole mahdollista saada tällaista lainsäädäntöä me haluaisimme todellakin ensimmäistä ratkaisua ajaa selvästi, ollakseni tästä nyt täysin terveysanainen. Sitten kysymys, jonka Rova Steile esitti pikaisesti vain online ja offline äh, pirstaleituminen 9. joulukuuta komissio kahta direktiiviä. Toinen koski digitaalisisältöä, joka koskee sekä online- että offline-kauppaa, ja toinen taas koski tavaroita, joka koskisi pelkästään online-kaupankäyntiä. Tämä johtaa siihen tilanteeseen, jossa kuluttajat kohtaavat kaksi eri säännöstöä. Riippuen siitä, ostaako jotakin online-kaupasta, silloin on kahden vuoden jakso, jolloin voi valittaa sieltä, mutta jos on tosiaan tilanne iso-britannialainen, suomalainen äh, tai alankomaalainen äh, kuluttaja silloin on enemmän aikaa tällaisiin äh, takuuoikeuksiin, joten maakohtaisesti on erilaisia sääntöjä. Meidän pyydämme, että komissio ja parlamentti ja tämä valiokunta ennen kaikkea jatkavat digitaalisen sisällön ehdotuksen käsittelyä, mutta laittaa samaan aikaan kuitenkin konkreettiset tavarat odottamaan, jotta katsottaisiin, kun tulee tämä kuluttajalainsäädäntöaki, aki, E, jotta katsotaan, miten se kaattuu näihin kysymyksiin. Jule Redan kysymys oli vaikea. Miten voimme juridisesti tarttua maarajoittamiseen, geoblokaamiseen? On monia periaatteita primäärilainsäädännössä ja yksi niistä on yhtäläinen kohtelu ja syrjimättömyys ja on olemassa myöskin Euroopan tuomioistuimen ratkaisuja näistä asioista, mutta täytyy myöskin ottaa huomioon kilpailulainsäädäntö, joka ei salli sitä, että voisi passiivista myyntiä ja siihen liittyviä kysymyksiä, joten me olemme yhtä mieltä siitä, että on tarvetta erilliselle aloitteelle, joka on vaikutusaltaan laajempi kuin palveludirektiivi. Pitäisi olla myöskin musta lista. Teknisesti me haluamme mustan listan, joka koskee käytänteitä, eli sitä, että on olemassa perusteettomia syitä. Perusteettomat syyt siis laitettaisiin tällaisen mustalle, mikä on erittäin tärkeä yrityksille. Ikävää, että jouduin tällä tavalla painostamaan, mutta aika on kortilla. Seuraavaksi aiheena standardisointi ja puhujamme on Palko Berg van der Braak, joka on Business Europein työryhmästä, joka käsittelee vapaata tavaroiden liikkuvuutta. Aion nyt ehdottaa, että seuraavat kaksi työ- paneelia yhdistetään yhdeksi. Uh, Mrs. Ford, thank you. Kiitoksia. Kiitokset kutsusta. Paljon on puhuttu standardoinnista. Se on tärkeää yrityksille. Standardit kertovat, mitä yhteisiä sääntöjä teollisuudessa on sovittu. On olemassa lukuisia standardeja. Muutama esimerkki omalta puolelta. Yhteen toimivuusstandardit antavat mahdollisuuden yhteen toimivuuden varmistamiseksi, kuten wifi-verkoston käyttö, Lisäksi on olemassa erilaisten prosesseihin liittyvät standardit. Sitten turvallisuus- ja toimintastandardit, joilla varmistetaan, että vialliset tuotteet eivät aiheuta vaaratilanteita. Yritykset investoivat standardointiin, sillä sitä kautta tehokkuutta voidaan lisätä, laskea kustannuksia, suurentaa markkinoita. Tästä näette tämän niin sanotun uuden lainsäädäntökehysjärjestelmän. Tätä kautta eurooppalaiset markkinat ovat kehittyneet huomattavassa määrin. Standardit, standardien kautta saadaan lainsäädäntöön vaatimusten mukaisuus olettama ja komissio voi tarvittaessa kehittää standardia ja tämä tapahtuu yksityisen sektorin kautta standardointijärjestöjen tukemana. No miksi tämä on hyvä lähestymistapa? Standardien kautta voidaan parantaa tämänhetkistä tilannetta paremmin kuin yksinomaan lainsäädännön kautta. Nämä ovat pakollisia järjestelmiä, mutta standardit ovat vapaaehtoisia. Se kannattaa pitää mielessä. Tämä hyödyttää tietenkin innovointia, mutta standardien noudattaminen on helpoin tapa osoittaa, että noudattaa olemassa olevaa lainsäädäntökehystä. Uutta lähestymistapaa ei pitäisi lähteä vesittämään. Komissio on ilmoittanut, että julkaisu standardeihin liittyen on kaiken lähtökohta, mutta se aiheuttaa epäselvyyksiä teollisuuden käyttäjien osalta. On havaittavissa, että komissio vesittää nykyistä järjestelmää entistä enemmän – Muutamia esimerkkejä, jotka liittyvät yritysten toimintaan. Komissio on useamman vuoden kieltäytynyt vaatimusten mukaisuus standardien käyttöön ottamisesta. Muun muassa tämä oli nähtävissä implanttiskandaalin yhteydessä. Komissio rankaisee teollisuutta hyvinkin epärealististen standardointien kautta, eikä se tunnusta sitä, että nämä standardit ovat kansainvälisesti kehitetty monien vuosikymmenten aikana monien asiantuntijoiden toimesta. Nämä on tunnustettu kaikkialla paitsi Euroopan unionissa. Ja tarkoituksena on varmistaa, että ongelmat ovat mahdollisimman vähäiset kaikkialla myöskin Euroopan unionissa. Mutta tämä on johtanut siihen, että lääkinnällisten laitteiden valmistelu on aika lailla mahdotonta noudattaa unionin lainsäädäntöjä ja vaatimuksia. Tämä heikentää innovointia, terveydenhuollon tasoa ja tämä taas tarkoittaa sitä, että käytännössä turvallisuuden taso ei nouse. Jäsenvaltiot ovat teoreettisista syistä es vastustaneet standardoinnin laajempaa käyttöä vedoten suhteellisuuden, suhteellisuusperiaatteeseen. Vedotaan aivan mahdottomiin ö, skenaarioihin, kuten tästä kuvasta on nähtävissä, sormenpää on palannut, mutta kuitenkin satoja miljooneja investoidaan teollisuuden puolella vuositasolla riskien arviointiin ja riskitason laskemiseen. Ja on myöskin sanottu, että täytyy huomioida muun muassa todennäköinen käyttötapa ja erotella se muun muassa tahallisesta väärinkäytöstä, mutta mehän tiedämme, että vaaratilanteita voi syntyä paljonkin helpommin, joten tarviiko tällaisiin asioihin puuttua laisinkin, laisinkaan. Joten todellista täysin riskitöntä yhteiskuntaa ei voida saavuttaa. Aina on olemassa tietty riskitaso, riskijäämä olemassa, mutta kuinka pitkälle aiomme mennä kansalaisten suojelmiseksi, kun he pystyvät itsekin maalaisjärjellä toimimaan. Eli sisämarkkinastrategiassa on huomioitava yhteistyö standardointijärjestöjen kanssa – Tarkoituksena on saada aikaiseksi tehokkaampi järjestelmä, mutta se edellyttää, että myöskin yritysmaailma huomioidaan todellisena kumppanina. Komission pitäisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa käydä kunnon keskusteluja teollisuuden edustajien kanssa, eikä langettaa määräyksiä sanelupolitiikan kautta, koska se ei toimi. Kilpailukyky paranee standardoinnin kautta, mutta se edellyttää kohdennettuja toimia ja riittävää tietotaitoa. Viranomaistahollakin pitää olla oma roolinsa standardoinnin yhteydessä. Komission ilmoittanut, että järjestelmän laajamittainen käyttö olisi hyvin kallista, mutta kuten tästä on nähtävissä, niin tämä nyt ei pidä paikkaansa. Jos yritykset eivät voi enää toimia vaatimusten mukaisesti, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki, kaikkien tilanne heikkenee. Nyt me tarvitsemme rakentavaa keskustelua komission ja teollisuuden edustajien välillä. Tällä saralla onkin jo päästy eteenpäin. Lisäksi viranomaistahojen pitäisi olla mukana standardoinnin toiminnassa ja välttyä siltä, että muutoksia määräyksin tehdään standardointiprosessin päätettyä. Lisäksi aina täytyy lähteä liikkeelle faktoista ja huomioida vaatimusten mukaisuus, ajattelutapa. Lisäksi täytyy ottaa huomioon kansainvälinen ulottuvuus ja vain ainoastaan perustelluista syistä unioni voi poiketa kansainvälistä määräyksistä. Vain ja ainoastaan tätä kautta voimme huomioida Euroopassa markkinoiden tarpeet ja saavuttaa asetetut tavoitteet. Kiitoksia. Thank you. The next speaker is... Kiitos. Seuraavaksi Antonio Preto Aggomista, Italian viestintäsäätelyviranomaisen edustajana. Olkaa hyvä. Eh, signora Presidente, parlo italiano, mia lingua madre. Puheenjohtaja, aion puhua puheenvuoroni italian kielellä. Ja haluan kiittää tulkkeja, jotka tekevät hienoa työtä. Haluan kiittää myös kutsusta tulla paikalle. Olen tehnyt yhteistyötä valiokunnan kanssa jo monen vuoden ajan. Eli tämä on jonkinlainen kotiinpaluu. Olen iloinen, kun voin täällä tänään olla. Innovaatiokysymys on tärkeä kysymys. Talouskasvu on Euroopalle elintärkeää. EUn BKT on reaalitasolla parannuttava 1,9 prosentista tänä vuonna yli 2 prosenttiin tulevina vuosina. Jos nyt katsomme unionin tilannetta, niin havaitsemme, että sisämarkkinat ovat olleet voimin, voimassa jo 60 vuotta. Mitä voisimme tehdä tilanteen päivittämiseksi? Me tarvitsemme luovia ratkaisuja. Toimielinten on toimittava nopeasti, oikea-aikaisesti. Minkälaisia toimia me sitten tarvitsemme poliittisesti? Poliittisiako, normatiivisia toimia, yleisluontoisia vai pitääkö puuttua tilanteeseen tapauskohtaisesti? Tarvitaanko niin sanottua softloota vai pitääkö ryhtyä tiukkiin lainsäädäntötoimiin? On tarpeen välttää välttää peruuttamattomia vääristymiä ja toimia niin, että uudet yrittäjät eivät pääse markkinoille. Tämä on innovaation näkökulmasta tärkeää. Toiseksi täytyy huomioida myös kilpailukyvyn uusia tekijöitä, esimerkiksi normit, aivan niin kuin kollega mainitsi. Innovaatio ei tarkoita vain teknistä puolta, vaan tarvitaan myös politiikkaa asioiden nopeuttamiseksi. Euroopassa tarvitaan totta kai säätelyä, mutta on jätettävä myös tietty liikkumavara, jotta entisistä esteistä päästään eteenpäin, voidaan sopeutua uusiin olosuhteisiin ja kehittyä edelleen. Tarvitsemme uuden lähestymistavan myös tässä kontekstissa. Sopeutettua sopeutuvaa sääntelyä tarvitaan, jotta voimme tämän tavoitteen huomioida. Ja saman aikaan täytyy voida huomioida myös yritysten tavoitteet. Meillä on tällainen kehä, joka täytyy saada toimivaksi sisämarkkinoiden sääntelyn innovoinnin välillä. Useat tutkimukset osoittavat, että hyvä sääntely voi auttaa, edesauttaa innovointia. Tarvitaan hyvä strategia tämän tueksi ja se tuo meille myös kilpailukykyetuja. Näin voimme määritellä myös erilaiset toimintatasot, jotka ovat tärkeitä, kun toimivaltuuksia jaetaan toisaalta jäsenvaltioiden ja toisaalta Euroopan välillä. Me tarvitsemme dynaamisen säätelykehyksen, jossa unioni voi toimia todellisena kumppanina ja ottaa huomioon myös kansalliset eh, erityispiirteet. Näin edesautamme kaikkien hyvinvointia. Meillä on internetfoorumeita, innovaatiomoottoreita ja tällaiset foorumit, jotka toimivat verkossa – täytyy myös huomioida, etteivät ne toimi eh, markkinoille tulon esteenä. Myös kuluttajia on suojeltava. Muutoin eh, käy niin, että pelkkä jälkikäteistarkastus ei suinkaan riitä. Syntyy eh, epävarmuutta, joka puolestaan estää innovointia. Meillä on oltava suhteelliset selkeät tavoitteet ja maksimaalinen avoimuus, läpinäkyvyys ennen kaikkea, kun kyse on yleisperiaatteesta ja sääntelystä sen perusteella. Nämä verkkofoorumit ja jakamistalous, yhteistoiminnallisuuteen perustuva talous tuo mukanaan valtavan potentiaalin. Euroopan parlamentin tekemä tutkimus osoittaa nämä hyötymahdollisuudet aivan selvästi. Meillä on olemassa olevaa säätelyä, se ei välttämättä sovellu uuteen tilanteeseen. Esimerkiksi taksien tapauksessa syntyy joskus ristiriitoja, on myös verosääntelyä, jotka, joka on hyvin erilaista maasta toiseen, ja tämä johtaa sitten epäreiluun kilpailuun. Säätelypuutteet voivat johtaa myös muun tyyppisiin ongelmiin. Varmaankaan tuomioistuimet eivät voi oikeastaan muuta tehdä kuin valvoa sitä, että olemassa olevat säännöt tulevat noudatetuiksi. Täytyy muistaa sekä perinteiset palvelut että uudet toimijat verkossa, jotta kohtelu on tasa-arvoista ja mahdollinen joustokin tulisi tehdä mahdolliseksi tapauskohtaisesti. Kun ajattelemme Italian säätelyviranomaista liikennealalla, niin se on analysoinut Uber-tapausta ja perehtynyt nimenomaan näihin uusiin markkinasegmentteihin. Viranomainen on ilmoittanut hallitukselle Italiassa, että on tarve pitää kiinni kurista perinteisellä taksisektorilla ja sallia myös tietyt sopeutukset järjestelmässä. On määriteltävä uusia kriteereitä, jolla huomioidaan territoriaalisuusperiaate. Eli on uusi, vanha ja hybridijärjestely. Kaikki tämä on otettava huomioon, mm, mukaan luettuna itsesäätelymahdollisuus. No sitten johtopäätöksiin. Mitkä ovat niitä välineitä, joilla löytäisimme tasapainon kasvun, innovoinnin, säätelyn välillä. Kenties johtoajatuksena olemassa olevassa sääntelyssä voisi olla se, että tukeuduttaisiin nimenomaan näille ajatuksille. Minusta tämä ei kuitenkaan vielä sinällään riitä. Tässä mennään niin pitkälle, että vertauskuvallisesti voitaisiin sanoa, että ikään kuin käsin yrittäisi estää tuulen puhaltamista. Sääntelyllä yksin ei voida estää tietyn tyyppisen käytöksen yleistymistä, laajenemista, vaan täytyy toimia niin, että eteenpäinmeno meno mahdollistetaan, koska takaisinpäin meneminen ei ole vaihtoehto. Näitä sääntöjä on pohdittava tapauskohtaisesti. Komission tulisi toteuttaa poliittista mandaattia, vahvaa mandaattia, jonka Euroopan parlamentti vahvistaisi niin, että meillä olisi ex ante normien järjestelmä unionissa ja tämä muuttaisi voimassa olevaa lainsäädäntöä huomattavalla tavalla. Vain kattava säätelyuudistus voi tuottaa tuloksia haasteet ja se mahdollisuus, joka meille tarjoutuu näiden uusien palveluiden ja innovaatioiden kautta, digitaalisuuden ja erilaisten verkkofoorumeiden kautta, me emme saa epäonnistua unionina tässä haasteessa. Nyt kuitenkin on monenmoisia esteitä, jotka estävät näiden innovatiivisten palvelujen ja tuotteiden kehittämistä. Haluaisin viitata oman kokemukseni säätelyviranomaisen piiristä. Totta kai tilanteeseen on sopeuduttava. Barcelonassa tällä hetkellä juuri matkapuhelin liikenteen matkapuhelinalan yrittäjät ovat kokoontuneina innovaatiofoorumiin ja ei voi olla niin, että säätely on liian invasiivista, ulottuu kaikkialle. Kyse ei ole minkäänlaisesta kaupankäynnistä. Äh, olemme kuulleet kuluttajan suojasta, mutta tällainen kaupankäynti äh, ei sovi, että käydään kauppaa toisaalta yleisen edun ja toisaalta sektorikohtaisten etujen välillä. Tiettyjä ongelmia meillä kyllä on. Ne ovat arkaluontoisia, vaikeita kysymyksiä. Esimerkiksi neutraalius, historialliset seikat, kuluttajan suoja ja niin edelleen. Nämä samat aiheet liittyvät myös hallinnointiin. tarvitaan sekä kansallista että Euroopan tason toimintaa. Toiminta tarvitaan nopeasti. Innovointi äh, digitaalisella alalla on aivan oleellisen tärkeää. Me tarvitsemme asetuksia eikä direktiivejä, ja tämä on jo aiemminkin todettu. Hyvin nopeasti tarvitaan Euroopan tason oikeutta, jotta sirpaloituminen voidaan estää. Tarvitaan tämän lisäksi myös hallinnon, hallintotasojen yhteistyötä jo varhaisvaiheessa, jotta kansalliset säätelyviranomaiset voivat riippumattomasti toimia – Aivan niin kuin sähköisen viestinnänkin alalla, tämä pätee myös komissioon. Tämä on ennakkoehto, jotta voidaan johdonmukaisesti soveltaa järjestelmää. Puheenjohtaja kehottaa tekemään johtopäätökset. Haluamme kaikki kasvumahdollisuudet ottaa hyötykäyttöön näiltä markkinoilta. Now we have Simon. Kiitos. Nyt Simon Shaper. Hän on Factorin toimitusjohtaja. Hi. Thank you very... Kiitoksia kutsusta tänne. Kun me puhumme digitaalisesta sisämarkkinastrategiasta, ollaan puhua siitä enemmänkin tällaisesta yrityskulttuurin kannalta. Eh, no, minä henkilökohtaisesti olen nostanut yli 50 startup-yritykseen viimeisten vuosien aikana. Olemme luoneet tällaisen kampuksen yritykselle, jonka nimi on Factory. Olemme koonneet siihen tätä lahjakkuutta, että olemme löytäneet äh, tällä alueella. Yksi syy siihen on se, että me haluamme pyrkiä selvittämään, miten nämä yritykset toimivat, mikä toimii hyvin ja mikä ei, jotta tämä ymmärretään paremmin, meni hiukan syvemmälle te näette tässä startup-yritysten vaiheet, miten ne kehittyvät aikaan myöten? On tällainen varhainen vaihe, kaksi kolme ihmistä löytää alkuvaiheessa pyrkii löytämään markkinatuotteen. Ja sitten tämä kehityslinja, miksi sanon tämän kolme, vasemmalla puolella varhainen vaihe, jossa 10, 90 yrityksestä epäonnistuu. Tämä on hyvin tärkeä asia ymmärtää, jos ajatellaan innovaatioita. Sillä oikealla puolella, jos katsotaan tuon punaisen linjan takana, niin missä riskipääoma tulee mukaan kuvaan. You identify key performance indicators and you invest money already functions. What? Sanon tämän siksi, että meidän täytyy satoja yrityksiä saadaksemme aikaan äh, tällaisia menestyksekkäitä yrityksiä. Mutta muistaakseni tämä on kenties yksi väline olla parempi kilpailussa muilla markkinoilla. Sanottuni tämän minä täysin tuen digitaalisten mark- sisämarkkinoiden strategiaa, mutta ajattelen tätä esitystä. Se myös tarpeeksi pitkälle. Puhun verotuksesta, jota ei itse asiassa käsitelty lainkaan. Digitaalitalouksessa yritysmahdollisuudet saada osakkeita tai tehdä jostakin perustajista myöskin työntekijöitä. Kuitenkin yhtä menestyksekästä kuin yrityksellä itsellä on se, että sen täytyy olla itseään uudistava. Saksassa esimerkiksi ajattelee, että yksi prosentti yritys, jonka nimi on SoundCloud, joka viisi vuotta sitten – arvoltaan oli 10 miljoonaa euroa. Nyt yrityksen arvo on jo lähes 1 miljardi euroa, jolloin ero on 9,8 miljoonaa euroa, ajattelen henkilökohtaisia pidottavia tuloja. Tämä on hyvä mekanismi vakiintuneille yrityksille, mutta se ei toimi startup-yritysten toiminnassa. Minä uskon, että digitaalisen sisämarkkinastrategian – sisällä täytyisi olla enemmän ulottuvuuksia, joita pitäisi käsitellä, jotta saataisiin aikaan kukoistava startup-ekosysteemi. Se, että perusteet varhaisessa vaiheessa ryhtyisivät toimimaan kansainvälisesti, on asia, jossa on paljon potentiaalia. On tärkeää, että voidaan katsoa koko 500 miljoonan asukkaan markkinoita ja kaikki, mikä liittyy tällä hetkellä näissä yrityksissä, jos on 100 miljoonan miljoonaa varoja ja, ja jos tähtää, sijoitusyrityksen, joka tähtää 500 miljoonan markkinoihin, silloin helpointa tälle yritykselle on suuntautua Yhdysvaltoihin tai Aasiaan. Tässä on pyritty puhumaan äh, myös siitä, miten pitäisi suurempia yrityksiä Euroopan sisällä, mutta kansainvälisten yritysten rakentaminen ja se, että yritetään, ylitetään kansainvälisesti menettävät esteet jo varhaisessa vaiheessa – luo Euroopalle mahdollisuuden luoda globaaleja kansainvälisiä yrityksiä, eikä pelkästään eurooppalaisia yrityksiä. Jos me hyväksymme tämän startup-yritysten täytyy kasvaa nopeasti tai epäonnistua nopeasti. Jos me hyväksymme sen, että on voimakasta kilpailua Yhdysvalloista ja Aasiasta, jos hyväksymme sen, että tarvitaan yrityksiä, joissa on suuri volyymi, jotta ne voivat olla menestyksekkäitä. Ja jos me hyväksymme sen, että me tiedä, mis, mihin digitaalisen alueen kehitys menee, mehän, koska miksi eh, matkapuhelin tai älypuhelimen kehitys oli jotakin, mitä kukaan ei pystynyt ennustamaan. Sisämarkkina, digitaalinen sisämarkkinastrategia on hyvässä alussa, koska vuoropuhelullakin tarvitaan paljon enemmän perusteyrittäjien, jotka ovat kesken, jotka ovat osa digitaalisia sisämarkkinoita. Nyt on konferenssi, joka käsittelee tätä yhteyttä poliisikan tekemisiä ja startupseja Startup Europe Summit, jonka komissio, komissio on mukana, ja siinä on tällainen vuoropuhelu, jota tarvitaan äh, siihen, että startup voisivat toimivat paremmin ja että saataisiin myöskin myönteistä palautetta yrityksillemme. Thank you. I would like to take a really quick round of questions from... Aivan pikakierros kysymyksiä jäseniltä, jos kysymyksiä heillä nyt olisi, ennen kuin siirrymme sitten muihin puhujiin. Lambert. haluan nyt antaa niille puheenvuoroja, jotka eivät vielä ole sitä käyttäneet. I'm inspired by the, the... Niin, viimeisin puheenvuoro, jossa viitattiin nuorten yritysten ekosysteemiin ja niiden kasvumahdollisuuksiin. Liittyykö tämä sääntelyyn? mistä me siis tänään keskustelemme, vai onko kyse siitä, että tämä esimerkkinen mukainen parempi ekosysteemi Berliinissä tarkoittaa sitä on olemassa suuria yrityksiä, joiden kautta syntyy sitten uusia kasvukykyisiä yrityksiä. Tällaista dynamiikkaa me etsimme? Ainahan yritykset etsivät lahjakkuuksia ja Ihan hiljattain kävimme Barcelonassa elektroniikkakongressissa ja siellä on nähtävissä, että monet yritykset menevät rapakon taakse, mutta pysyvät kuitenkin myöskin Euroopassa. Mutta liittyykö tämä rahoitukseen, verotukseen, vai onko kyse siitä, että tietotekniikka-yhteisö ei halua tehdä riittävää yhteistyötä. Liittyykö tämä sääntelyyn vai jollakin tavalla itse alaan? Kiitoksia. Um, Catherine Styler, Julia. Catherine Styler ja Julia Reda seuraavana vuorossa. Thank you and, um, I think... Kiitoksia. Sanotte, että älykoneita ei voitu ennustaa. Nyt tässä mobiilikommunikaatio on eh, konferenssissa oli ennusteltu, että 2026 oli puhuttu siitä, että olisi tällaisia pienistä laitteista, eli se varmaan kuunnellut tällaisia ennusteita tarkemmin, mutta mitä te teette on todellakin kiehtovaa, ja monista meidän pitäisi semmoinenkin pyrkiä osallistumaan tuon konferenssiin, jonka mainitsitte. Mutta kysymys kuuluu, miten me saamme tuollaiset ainutlaatuiset tilaisuudet syntymään, kun 90 yrityksestä epäonnistuu ensimmäisessä vaiheessa. 94 prosenttia startup-yrityksistä epäonnistuu. Miten me voimme saada innovaatiot oikeille, oikeille raiteille? Tämä on tärkeää. Miten voidaan tukea tätä digitaalisessa markkinoilla? Miten voidaan tehdä yhdessä työtä siihen, että saadaan nämä asiat kukoistamaan. Sitten näistä standardeista vielä on asioita, niin sanottuja muodollisia vastalauseita, niin tässä mihin me pyrimme puuttumaan on se, miten me haluamme jäsenvaltioiden toimimaan, siis ajatellen nimenomaan standardiympäristöä, mutta on muodollisia vastalauseita siihen, jotka liittyvät turvallisuuteen, työterveysmääräyksiin. Ne ovat osa uutta lainsäädäntöpuitetta. Tätä ei pitäisi myöskään unohtaa keskustelussa, jota käymme, jota käymme siitä, miten saadaan aikaan tehokkaita standardeja. Kiitoksia, oli mielenkiintoista kuulla näkemyksiänne. Äh, Julia Reda. Minullakin olisi kysymys standardointiprosessista ja digitaalisesta sisämarkkinastrategiasta. Me olemme korostaneet sitä, että standardien oltava helposti täytäntöönpantavissa myös pk-yritysten taholta. Haluaisin tietää, missä määrin PK-yritykset on, huva, äh, on äh, otettu mukaan tähän standardointiprosessiin ja miten me voimme varmistaa, että standardit ovat minimalistisia e- eikä niitä käytetään niin, että kohtuuton taakka kohdistuu pk-yrityksiin. Simon, in... Simon, lyhyt kysymys. Meillä on erinomainen mietintö. Haluamme tehdä eron toisaalta pienen kulmakaupan ja toisaalta innovatiivisen startupin välillä. Pitäisi olla joku määritelmä tällaiselle startup-yritykselle, mutta onko se mahdollista? Voidaanko tällaiseen määritelmään päästä vai olisiko jotakin muuta vaihtoehtoista etenemistapaa? So if I may, I will start. Um... Jos sallitte, niin minä aloitan tähän viimeisimpään kysymykseen. Toden, kyllä, kyllä, näin voidaan tehdä. Näin on toimittu aikaisemminkin komission puolelta. On olemassa tiettyjä parametreja, kuten riskipääomaa kysymys ja velkarakenteet. Sitä kautta voidaan auttaa startup-yrityksiä ja sitten tämä kannattavuus ja miten nopeasti kannattavuuden tasolle päästään. Kun yrityksestä startupista tulee kannattava, niin siihen liittyen on olemassa tietyt kriteerit, mutta me olemme yrittäneet katsoa tätä aikaisempaa vaiheita yrityselämässä. On erittäin tärkeää, että startup-yritykset voivat nauttia helpotetusta sääntelymenettelystä. Ja sitten viittasit tähän 6 prosenttiin yrityksistä, jotka selviytyvät, loput yrittävät uudemman kerran. Mehän emme tiedä, mitä innovointi tuo tullessaan, sitä eivät yrityksetkään tiedä. Kyse on vain kokeilemisesta, joten jossain vaiheessa yrittää uudestaan tai jotain uutta, mutta kuitenkin yritetään toimia sellaisella alalla, joka tuottaa todellista uutta. Ja mitä tulee sitten sääntelyn vaikutukseen startup-yritykseen, Yleensä startup-yritykset eivät alkuvaiheessa sääntelystä piittaa, mutta sitten kun ne toimivat hyvin, niin sitten he huomioivat sääntelymääräykset, mutta sääntelyä pidetään aina kielteisenä asiana, joten ehkäpä siltä osin voitaisiin startup-yrityksiä tukea. Jos rohkaisemme niitä kansainvälistymään ja laajentamaan toimintansa Euroopassa ja käyttämään riskipääomaa markkinoilta ja eri unionin rahastoista, niin se voisi olla helpotus juuri näille startup-yrityksille ja se voisi myöskin vaikuttaa siihen, millä tavalla me näemme nämä startup-yritykset ja niiden toimintamahdollisuudet. Me tarvitsemme joka tapauksessa joustavampaa lähestymistapaa ja nopeampaa, nopeampia mahdollisuuksia olemassa olevien sääntelymääräysten panemiseksi. Kiitoksia. Ja. Haluaisiko joku vielä käyttää puheenvuoron? Don, uh... Kiitos ensinnäkin standardeihin. Haluaisin sel- selkeyttää, että yritykset eivät vastusta turvallisia tuotteita. Totta kai kannatamme turvallisuusmääräyksiä, haluamme, että kuluttajat ovat tyytyväisiä tekemiimme tuotteisiin. Tämä on kuitenkin aivan oikeutettu yhteiskunnallinen vaatimus. Mutta äh, riskinhallinta totta kai täytyy muistaa, koska ei päästä nollariskiin. Esitin esimerkkejä ja ne eivät, eivät tietenkään ole parhaita esimerkkejä, jos riskitaso Euroopassa halutaan vähentää. En usko, että tutkimuksenkaan pohjalta nämä riskit ovat niinkään korkealla tasolla. No sitten standardointiprosessi. Tässä on ongelma pk-yritysten näkökulmasta, kun ne haluavat osallistua standardointiin ja ymmärtää standardointia. standardointijärjestelmäänkö tämä sitten liittyy? Sanoisin, että ei. Minä olen itse puheenjohtajana sähköteknisen standardoinnin komiteassa Alankomaissa. Ja voin vakuuttaa, että kyllä me jatkuvasti teemme kovasti työtä, jotta saisimme PK-yritykset mukaan tähän työhön. Niillä ei ole riittäviä resursseja ja usein ne kokevat, että aikaa ja mm, ponnistelua ei kannata haskata tuohon työhön. Ja sitten he kokevat äh, standardit monimutkaiseksi täytäntöönpanna. Eli tämä liittyy siihen, että kun on pieni yritys, niin tämä kaikki on niin kovin vaikeaa. Um, so we're now going to hear from Martin Sieker. Nyt puheenvuoron saa Martin Sika. Hän tarjoaa meille lausunnon talous- ja sosiaalikomitean näkökulmasta. Ja tämän jälkeen Alessandro Pastacci on alueiden komitean valmistelija. <coughs> Thank you. <coughs> I'm not a rapporteur of this opinion, that's Antonella. Kiitos. Kollega Petsini on varsinainen esittelijä, mutta minä edustan häntä täällä, koska hän ei päässyt paikalle. Ensimmäinen maaliskuuta keskustelimme jaostossa tätä asiaa ja myöhemmin myöskin Tämä tulee täysistuntokäsittelyyn ja sitten se on meidän sivustollamme käytettävissä. Me keskitymme neljään asiaan, eli sisämarkkinoiden vihreään ulottuvuuteen, inhimilliseen ulottuvuuteen, esteisiin ja varsinaiseen perimäiseen tarkoitukseen. Ja yksi lisäys vielä tähän, eli uhkakuvat, jotka liittyvät tähän tätäkin asiaa paraikaa käsitellään. Mitä tulee tähän vihreään ulottuvuuteen? Me käs Tarvitsemme sisämarkkinoilla kestäviä tuotantomalleja ottaen huomioon kiertotalousperiaatteen. Me olemme laatineet monia mietintöjä aiheesta liittyen yhteisötalous, energiaunioni ja niin poispäin. Mutta me olemme komiteassa samaa mieltä sen suhteen, että komission pitäisi olla kaikkea muuta kuin maltillinen, eli toimia edelläkävijänä. Mitä tulee sitten inhimilliseen ulottuvuuteen sisämarkkinoista puhuttaessa? Meillä on olemassa liberaali siipi, joka korostaa perusoikeuksia, ja sitten taas niitä, jotka peräänkuuluttavat todellista sääntelyä. Viimeisen 15 vuoden aikana ensin mainittu on ollut vahvasti esillä, mutta nyt epätavanomaiset ja epävarmat työsuhteet ovat lisääntyneet ja näin jälkimmäinen siipi on nostanut päätään. Sosiaalinen ulottuvuus sisämarkkinoista puhutaessa, sitä on vahvistettava. Sitten mitä tulee yhteis, yhteisötalouteen, sitä tulee tarkastella, koska sen merkitys on huomattava. Muun muassa Luxemburgista löytyy melko laaja taloudellinen sektori, mutta yhteisötalous on työvoimaltaan laskettuna laajempi kuin taloussektori. Se tarjoaa elinkeinon niille, jotka eivät rahoitusmarkkinoilla pärjää. Ja nyt täytyy vain varmistaa, että jokaisella on oma paikkansa tässä yhteiskunnassa. Mitä esteitä on olemassa? No niitähän löytyy lukuisia. Me paraikaa työstämme REFIT-ohjelmaa tilanteen korjaamiseksi, huonon lainsäädännön vastustamiseksi, sitä tietenkin kaikki vastustavat, mutta nyt kyse on siitä, että vähennetään sääntelyä, mutta sekään ei välttämättä ole aina se oikea lähestymistapa me katsomme ideologisia esteitä, lainsäädännöllisiä esteitä. Me puhumme sisämarkkinoista, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Meillä on olemassa euromaat ja muut kuin euromaat, sitten Schengen ja Schengen ulkopuoliset maat ja monet jäsenvaltiot nauttivat opt-out-mahdollisuuksista. Täytäntöönpano poikkeaa taas maasta toiseen ja kaikki johtuu kansallisesta ideologiasta ja tämä jos mikä on suuri ongelma. Yhtä lailla viestintä ja tiedottaminen on ongelmallinen kohta. Jäsenvaltiosta löytyy yhteyspisteitä, meillä on solvit-järjestelmät, mutta varoja ei ole riittävästi käytettävissä eikä myöskään henkilöstöä. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että me emme saa toimivia järjestelmiä käyttöön ja loppujen lopuksi niitä taas ei hyödynnetä ja se aiheuttaa omia ongelmia. Viimeisen 15 vuoden aikana sisämarkkinoista puhuttaessa on ollut olemassa kaksi vastakkaista leiriä. On sanottu, että sisämarkkinat voivat ratkaista kaikki ongelmat oman toimintansa käytön kautta, mutta sitten taas toiset ovat sitä mieltä, että lainsäädäntöä pitäisi vielä tehokkaammin panna täytäntöön, eli määräys, määräysten ja lainsäädännön kautta ongelmat voidaan ratkaista. Ja sitten mitä tulee uhkakuviin. Ihan hiljattain olemme lähteneet laatimaan tähän liittyvän tekstin. Euroskeptisismi on yksi keskeinen ongelma, mutta mistä se johtuu? Ihmiset eivät luota enää politiikkaan tai yhteiskunnan toimintamalleihin juuri laisinkaan. Ja ongelmana on se, että ihmiset tuntevat tulleensa petetyiksi. Näistä on luettavissa ja kuultavissa lukuisia esimerkkejä. Viitataan suurten yritysten kikkailumahdollisuuksiin ja ihmiset eivät tunne Euroopan unionia omakseen. Ja jos emme voi puuttua tähän kikkailuun, niin se johtaa loppujen lopuksi suuriin ongelmiin. Jos olette sitä mieltä, että liioittelen, niin kuunnelkaapa mitä komission jäsen Timmermans on todennut. Hän on sanonut, että unioni ei välttämättä menest, olekaan menestystarina, mikäli me emme voi puuttua keskeisiin ongelmiin. Ja Timmermans, jos kuka, on ollut todellinen Euroopan unionin puolesta puhuja. Kiitoksia. Um, Mr. Pastacci. Kiitos nyt Alessandro Pastacci alueiden komiteasta. Olkaa hyvä. Grazie Presidente per averci dato l'opportunità di partecipare. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että saamme mahdollisuuden osallistua tämänpäiväiseen keskusteluun. Omassa talousasianvaliokunnassamme olemme osallistuneet työhön ja lausunto tulee äänestettäväksi huhtikuun täysistunnossamme alueiden komiteassa. Kyse on siitä, että Lara Komin kanssa yhteistyössä syvemmämme tiettyjä analyysejä, niitä seikkoja, jotka meidän mielestämme ovat keskeisiä sisämarkkinoiden syventämisen näkökulmasta, niin että kaikki voisimme saada sisämarkkinoilta hyödyt. Sehän on vapaan liikkuvuuden perustana unionissa ja tänä päivänä se muodostaa ja myös jatkossa muodostaa kaikista tärkeimmän unionin taloudellisen menestyksen. Tämä on yhteydessä Schengenin sopimukseen, ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen, mutta jotta sisämarkkinat toimisivat hyvin, niin tarvitaan rakenteellisia uudistuksia. On huomioitava EU 2020 tavoitteet, kasvun tavoitteet ja työllisyyden tavoitteet. Meillä on myös perussopimuksen velvoitteet kestävästä kehityksestä, työmarkkinoista, jossa huomioidaan myös sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Näistä aiheista käydään keskustelua tällä hetkellä. Ne liittyvät sekä Brexit-keskusteluun että myös Schengen-keskusteluun. Sisämarkkina piilari on parlamentissa sisällytetty myös ohjausjakso pohdintoihin. Tässä mukana ovat myös sekä laadulliset että määrälliset indikaattorit sekä hyvien käytäntöjen vaihtaminen. Kolmanneksi tämän strategian tulisi luoda mahdollisuuksia yrityksille, ammattilaisille ja kuluttajille, rohkaista heitä innovoimaan ja modernisoimaan Eurooppaa sekä yli, että kuluttajat että yritykset voisivat sitten tästä saada edut hyödykseen. Tiettyjä voimassa olevia normeja tulisi tutkia. Voitaisiin ehdottaa myös mahdollisesti uusia normia ja määritellä, mitkä ovat prioriteettialoja. Me emme aivan ymmärrä sitä metodia, joka on johtanut siihen, että tietyt palvelut on katsottu prioriteettipalveluiksi suhteessa muihin. Me olemme jossain määrin huolissamme siitä, että komission tiedonanto sisämarkkinoiden parantamisesta ei sisällä ehdotuksia yhteisötalouden alalla – Yhteisötaloudella on hyvin tärkeä merkitys myös unionin sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen näkökulmasta. Meillä on osuuskuntia, keskinäisiä yhteisöjä, 11 miljoonaa työpaikkaa, valtava määrä yrityksiä ja 6 prosenttia myös kaikista työpaikoista on tällä saralla. Meillä on oltava vapaaehtoinen ex ante arviointimenettely silloin, kun kyse on laajan mittakaavan rikkomuksista ja ehdotamme myös, että muutettaisiin tätä arviointikynnystä 700 miljoonaa. Tämä on aivan liian korkea kynnys. Komission tulisi myös palveludirektiivin täytäntöönpano varmistaa jäsenvaltioiden taholta. Näin voitaisiin poistaa rajat ylittävältä kaupalta vielä jäljellä olevat esteet. Tämä seurauksena ei saa käydä niin, että direktiivin, palveludirektiivin päivittäminen ei olisikaan sitten ohjelmassa. Tämä olisi huono asia, kun ajattelemme sitä, että ehdotetaan palveludirektiivitekstin uudistusta. Sisämarkkinoiden suhteen täytyy myös pohtia sitä, miten Kiinan markkinatalousasema huomioidaan tämän vuoden aikana. Tämä on huomattava askel, mutta sillä on myös territoriaalisia, alueellisia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, jotka voivat olla myös kielteisiä. Kiitän puheenjohtajaa ja kiitän valiokunnan jäseniä tästä. Esittelijä saa vielä puheenvuoron, mutta tässä vaiheessa aivan lyhyt kommentti. Minusta sisämarkkinat ovat todella kriittisessä vaiheessa. Omassa maassani ainakin voi olla, että Minun maani on nyt sitten jonkin kuukauden kuluttua poissa sisämarkkinoilta. Meidän täytyy muistuttaa ihmisille siitä, mitä on jo saatu aikaan tähän mennessä. Totta kai täytyy puhua, mitä vielä haluamme saavuttaa. me voimme kertoa siitä positiivisesta, myönteisestä, mitä kaikkea on saavutettu kuluttajien, työ, työpaikkojen, kasvun, yritysten näkökulmasta sisämarkkinoille aivan erityisesti. Katselen tässä nyt tällaisia sosiaali- komitean lausuntoa, jossa ei ole mitään myönteistä, ihan vain näitä kielteisiä asioita vain. Kun puhutte tulevaisuudesta, niin voisitteko jotenkin mahdollisesti kenties puhua hieman siitä, mitä on jo saatu aikaan, mitä on jo tehty? Tiedän, että totta kai voimme tehdä paljon yritysten hyväksi, mutta muistakaa nyt hyvänen aikaa, että meillä on erinomaisia yrityksiä, erinomaisia startup-yrityksiä digitaalisella alalla – meillä on 500 miljoonaa ihmisen sisämarkkinat. Eli kun määräaika on torstaina näille tarkistuksille, niin voisiko, jo, voisiko joku esittää jotakin myönteistä siitä, mitä on saatu jo aikaan, eikä vain puhua siitä, miksi nyt täytyy jatkossa sitten tehdä yhteistyötä ja muuttaa jotakin. Tässä vetoan hieman optimismin puolesta, myönteisyyden puolesta. Totta kai voimme tehdä vielä paljon, mutta muistutetaan ihmisiä, kuluttajia, työntekijöitä, yrityksiä, ovatpa ne isoja tai pieniä, miksi me teemme tätä työtä. Sille on hyvät perusteet. Nyt esittelijä. Presidente, in una spot... Kiitos, puheenjohtaja. Totta kai italiattarena minä haluaisin, että olisimme luottamaisia tulevaisuuden suhteen. Se on varmastikin yksi syy siihen, miksi me uskomme yhtenäiseen Eurooppaan, toisenlaiseen Eurooppaan. Voin sanoa, että olemme jo saavuttaneet paljon, ja totta kai on usein niin, että usein tämä ei aina välity eteenpäin tai jäsenvaltiot toteuta tätä saavutettua. Ja siksi ymmärränkin, että joskus on väsyttävää. Tämä on joskus väsyttävää. Joskus meitä myös kysytään, miksi sitä tai tätä lainsäädännön kappaleita ei hyväksytä. Ja sitten kun sanomme, että se on tehty jo joitakin vuosia sitten ja lisäämme, niin sitä sit voidaankin todeta, että sitä ei ole valtioiden tasolla pantu toimeen. Kuluttajat ja kuluttajajärjestöt ovat kiinnittäneet huomiomme siihen, että lisälainsäädäntö on tarpeen. Ja tämä on asia, jota ei ole syytä aliarvioida. Haluaisin kiittää kaikkia, sillä kaikki pyrkivät antamaan kannustusta. Varmasti tämä otetaan huomioon tarkistuksia muotoiltaessa. Minä olen vakuuttunut siitä, että on tärkeää uskoa sisämarkkinoihin, uskoa siihen, että vielä voidaan muuttaa sisämarkkinoita. Ja jos äh, täytyy kuitenkin olla tapahtua tällaisen pienen vallankumouksen äh, ja katsoa hiukan pitemmälle kuin vain aivan omaan lähiympäristöön. Se, että me ryhdymme aidon järjestelmän uudistamiseen, emmekä pelkästään pelkän vapakauppa saamiseen. Kaikki ovat sanoneet, että he haluavat harjoittaa meillään yhteistyötä ja että tämä tehdään rakentavasti. Kiitän vielä kerran, kiitän kaikkea eri aloja. Emme me aina saa välittömästi palautetta, mutta tässä tapauksessa tämä, mitä on kuultu, on ollut erittäin hyödyllistä. Haluan myös kiittää puheenjohtajaa hän on toiminut juontajana tässä kuulemisessa ja hän on myöskin, haluan kiittää saman aikaan kaikkia puhujia. Aivan vielä viimeiset sanat saa komissio, joka on istunut siellä aivan hiljaisena. Elko Klappa, haluatteko kommentoida? It's not the last word, it's just three... Ihan vain tarkennuksena. Mitä tulee palvelupassiin, niin sekä ex ante että ex post valvonnasta vastaa kohdemaa. Kyse on oikeastaan yksinkertaistamisesta sekä sääntely että hallinnosta puolesta siitä vastaavat muut. Ja sitten maaliskuussa on konsultaatio tilaisuus, siellä myöskin työmarkkinaosapuolet voivat olla mukana. Mitä tulee sitten maanrajoituksiin? Tietenkin tämä kulut, koskettaa kuluttajia että myöskin PK yrityksiä rajat ylittävän kaupankäynnin yhteydessä. Ja sitten mitä tulee online ja offline, no, se on eri kysymys. Olen iloinen, että Simon viittasi omiin kriteereihinsä. Juuri tätä komissio käytti valtiontuki kysymyksiä käsiteltäessä startup-yritysten osalta. Eli innovatiiviset startupit on määritelty tietyllä tavalla komission puolelta. Ei sen kummempia komissiosta. Kiitoksia. Kiitos. Nyt kiitän kaikkia puhujia. Odotamme mietintöä, odotamme tarkistuksia ja tekoja ennen kaikkea. Nyt Catherine saa puheenjohtajan nuijan.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 now that the room is mostly cleared, we'll now move on to uh, Dita's uh, report. Nyt siirrymme käsittelemään Ditan mietintöä. Aiheena uusi eteenpäin suuntautuva ja innovatiivinen tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategia. Nyt puheenvuoron saa esittelijä Dita. Thank you, Catherine. And... Kiitos, Catherine. Yritän olla lyhyt sanainen, sillä monet asiat jotka ovat tässä lausunnossa, ovat sellaisia, että jäsenet ne jo tuntevat ja niistä on keskusteltu useaan otteeseen. Tietysti toivon, että voimme päästä kompromissiin, joka on hyväksyttävissä enemmistön kannalta ja joka sisältäisi myös sellaisia jäseniä, jotka eivät jaka, jaa minun näkemyksiäni vapakaupan periaatteista. Mitä itse kauppastrategiaan tulee, uskon, että me sisämarkkinavaliokuntana voimme laajalti pitää sitä hyvänä. On tehty selväksi, että hyvin toimivat sisämarkkinat ja hyvin toimiva kauppapolitiikka ovat tärkeitä. Kun strategiassa korostetaan sitä, että yksi seitsemästä työpaikasta on äh, sidoksissa vientiin, niin jos tämä laajentaa koskemaan pk-yrityksiä ja koko tuotantoketjua, luvusta tulee vielä huomattavasti suurempi. Siksi onkin iloinen siitä, että sisämarkkinat ovat enemmän kuin pelkkä alaviite tässä strategiassa. Tässä tekstissä korostetaan sitä, että lähes kaikki tuotteet ja palvelut, joita me ostamme ja myymme päivittäin, katsotaan niitä eurooppalaisina tai ei, ovat osa maailmanlaajuista tuotantoketjua. Nämä ketjut eivät pelkästään käsittele fyysisiä tavaroita, vaan myöskin digitaalisia tavaroita ja palveluita. Siksi kauppa on elintärkeää digitaalisille sisämarkkinoille perinteisen eh, sisämarkkinan lisäksi. Haluaisin sanoa, että on tärkeää, että tämä ymmärretään täällä tekstissä. Viesti meidän valiokunnassa on ottaa pois tekstistä lähteekö liikkeelle sitä, että, että protektionistiset toimet ovat usein itsetuhoisia, liittyvät tämän mihin alueeseen tahansa. Protektionistiset toimet voivat tappaa niin monta työpaikkaa kuin ne pelastavat. Strategia puhuu myös säännösyhteistyöstä ja kansainvälisistä standardeista, jotka ovat tärkeitä tälle valiokunnalle. Ennen kaikkea ajattelemme sitä, ajattelemme sitä että valiokuntamme on sitoutunut tukemaan eurooppalaisia pk-yrityksiä, joita nämä esteet, jotka eivät ole tulliesteitä, suoranaisesti koskettavat. Tekstissä on vedottu sen puolesta, että ei alennettaisi eurooppalaisia standardeja missään kauppasopimuksessa. Kokonaisuudessaan uskon, että me valiokuntana voimme tukea tekstiä, sillä arvostelu, jota menisyydessä on nostettu, on noussut esille tässä strategiassa. Alden varjoesittelijänä eh, kansainvälisen valiokunnassa minä olen ottanut esille omia näkemyksiä, jotka, millä on omia näkemyksiä, jotka liittyvät siihen, miten neuvotteluissa voitaisiin edetä paremmin. Ja ne asiat eivät kuulu tämän valiokunnan toimivaltaan, joten säästän näitä asioita koskevat tarkistukseni tehtäväksi Intan mietintöön ja toivon, että muut jäsenet toimivat samalla tavoin. We have the... Kiitos. EPPn varjoesittelijä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää esittelijä hänen tekemästään työstä. Tämä luonnos on varmasti hyvä perusta työllemme. Toivon, että lausunto on yhtälainen menestys kuin esittelijän aiempi työ. Minusta meidän tulisi keskittyä tavoitteisiimme. On vahvistettava kansalaisten luottamusta kauppapolitiikkaan. Tämän takia on perehdyttävä, miten Mm, tutkimme säätelykysymystä. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että Eurooppa on vauraampi, jos markkinat ovat avoimet. Näin kuluttajat voivat hyötyä matalemmista hinnoista ja suuremmasta valinnanvarasta. Tämän lisäksi yritykset voivat toimia kilpailukykyisemmin. Tämä tarkoittaa myös vakaita pitkän aikavälin työpaikkoja kansalaisille. Lausunnon perusta on hyvin selkeä. Avoimet markkinat auttavat meitä pääsemään tavoitteisiin, vaurauteen Euroopassa ja laajemminkin. Haluamme johdonmukaista toimintaa, joka huomioi arvomme. Aina avointen markkinoiden tukeminen ei ole kuitenkaan niin suoraviivaista. Meillähän on palvelusopimus, 23 jäsenvaltiota ja suuri osa kaupasta on pelolkauppaa. Meillä on myös hyvin kattava kahden välisten kauppaneuvottelujen järjestelmä maailmanlaajuisesti ja sitten TTIP-neuvottelut täytyy muistaa esittelijä kohdassa seitsemän vetoa sen puolesta, että nämä saadaan nopeasti päätökseen. On kuitenkin analysoitava, minkälaista politiikkaa hallituksemme toteuttavat silloin, kun se vaikuttaa Euroopan talouteen. Toivon, että uusi lähestymistapa voi myös suojella EUn sosiaali- ja säätelypolitiikan säätelysuojan tasoa ei koskaan saa tällä tavalla alentaa. Protektionismilla ei EU-politiikassa ole sijaa, mutta on kuitenkin sanottava, että joskus tämä ilmiö on hieman monimutkaisempi. Kenties tähän täytyisi hieman lisätä tekstiä kohtaan, joka asiaa käsittelee. Kohdassa 10 pitää varmistaa, että EUn eivät haittaa korkeaa kuluttajansuojan tasoa standardointiprosessissa. No sitten ammattilaisten liikkuvuus ja ammattipätevyyden tunnustaminen ja kohta yhdeksän. Tarkoittaako tämä sitä, että ammattipätevyyden tunnistaminen laajennettaisiin myös kolmansiin maihin? Jos vastaus on kyllä, niin olen varsin epäileväinen tässä aiheessa. Täytäntöönpano totta kai oli, olisi tässä aivan keskeistä. Tässä ensimmäiset alustavat kommenttini. Kiitos ja mielelläni teen jatkossakin yhteistyötä. Thank you. No. Kiitos. Nikola haluaa puheenvuoron. Aha, Sergion puolesta, kun käytät puheenvuoron. Selvä, hienoa. Nikola, sitten sinulle puheenvuoro. Ajattelin, että jos Evelyn tai joku muu halusi tässä käyttää puheenvuoron. No niin, Nikola. Scusa, ma eh, collego Sergio Gutierrez mi ha mandato... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kollega konferaatio on lähettänyt minulle viestin, jonka hän haluaa minun välittävän teille. Eli minä täällä olen vain sijaisen ominaisuudessa paikalla. Kollega Gutierrez on siis antanut minulle tämän viestin teille välitettäväksi. Hän haluaa kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Konferaati ei pääse paikalle, koska hän on Espanjassa TV-keskustelussa uuden, uuden hallituksen muodostamiseen liittyvän kysymyksen tiimoilta. Tämä teksti on hyvä lähtökohta, sitä tulisi hiukan muuttaa. On selvästi nähtävissä, että me tarvitsemme globaalisti avoimen järjestelmän. Näin voimme varmistaa kasvun, mutta kollega uskoo, että me tarvitsemme oikeudenmukaisen järjestelmän. Me tarvitsemme maailmanlaajuisia tehokkaita sääntöjä, jotka ovat oikeudenmukaiset ja avoimet. Kestävä ja vastuullinen kilpailu on unionissa tärkeässä asemassa, jotta meidän arvojamme voidaan markkinoida laajemminkin unionin rajojen ulkopuolella. Eli meidän täytyy katsoa, mitkä ovat ulkoiset strategiamme. Hyvinvointia täytyy jakaa laajemmin taisteltaessa köyhyyttä ja sosiaalista eriarvoisuutta vastaan. Kohdassa kolme viitataan protektionismiin. Komission ja jäsenvaltioiden tulisi ryhtyä toimenpiteisiin, joilla varmistetaan, että tavarat ja tuotteet ja ihmiset voivat liikkua vapaasti rajojen yli. Me tarvitsemme kokonaisvaltaisen, kunnianhimoisen järjestelmän, eurooppalaisia standardeja vaalien ja yhtäläisiä mahdollisuuksia tarjoten kaikille toimijoille, myöskin julkisten hankintojen osalta. Sanen korostaa, että viitoskohdassaan sanotaan, ettei millään kauppasopimuksessa saada heikentää kuluttajansuojan vaatimuksia. Yhtä lailla työehtoja on kunnioitettava. komission sitoumukseen olen myöskin tyytyväinen, eli korostetaan parempaa lainsäädäntöä. Kaikki kauppapoliittiset ehdotukset, niihin pitäisi liittää myöskin toteutettavuusanalyysi. Kohdassa seitsemän esittelijä viittaa muun muassa TISA- ja TTIP-neuvotteluihin. Tässä yhteydessä avoimuus on kaiken A ja O, jos haluamme varmistaa parempaa lainsäädäntöä. Jos avoimuutta ei vaalita, niin kansalaisten luottamus häviää. Tästäpä syystä me kaipaamme suurta avoimuutta kaikissa neuvottelujen vaiheissa. Olen myöskin tyytyväinen siihen, että globaalia digitaalista markkinastrategiaa korostetaan Kyse on perusoikeuksista ja kohdassa yhdeksän viitataan ihmisten ja ammattilaisten liikkuvuuden lisäämiseen, ammattipätevyyden tunnustamiseen ja viisumien myöntämisen helpottamiseen. Vapaa liikkuvuus ja yhtäläiset työnsaantimahdollisuudet pitäisi taata kaikille eurooppalaisille – Kauppasopimusneuvotteluissa tätä periaatetta ei saa vesittää. Avoimuus kansalaisten suuntaan, unionin laajempi osallisuus ja keskustelut jäsenvaltioiden alueen paikallistason viranomaisen ja työmarkkinaosapuolten kanssa on tärkeää. Komission pitäisi tehdä kaikkensa avoimuuden varmistamiseksi Näin kansalaiset taas voisivat luottaa Euroopan unioniin. Kauppaneuvotteluissa pitää huomioida unionin sitoumukset ihmisoikeuksien ja työvoiman oikeuksien osalta. Ex post-arviointia tarvitaan, mutta me tarvitsemme myöskin ennakko arviointia jälkikäteisarviointia uusien haasteiden tunnistamiseksi ja tilanteeseen sopeutumiseksi. Komissiolta kaivataan välineitä, jotta yritykset, PK-yritykset voivat vahvistaa asemansa ja näin ne voivat suojautua paremmin kilpailijoiden epäoikeudenmukaisilta toimilta. Aggressiivista verosuunnitteluakin vastaan on toimittava kaikin keinoin. Yleishyödylliset palvelut pitäisi irrottaa kokonaan kauppasopimuksesta. Mitä taas tulee kansainväliseen kaupankäyntiin, niin tässä pitäisi keskittyä juuri kasvuun ja työllisyyteen. Näin voimme tukea niitä, jotka pelkäävät globalisaation vievän heitä tulevaisuuden pohjan. Meidän täytyy tukea kuluttajia, yrittäjiä, itsenäisiä ammatinharjoittajia, pk-yrityksiä ja muita. Ja erityisesti meidän tulee tukea kehitysmaiden köyhiä ihmisiä. Valitettavasti tämä oli pitkä viesti, mutta minä olin vain viestin viejä. Kiitoksia. I'm looking at colleagues. Katson nyt kollegoiden suuntaan. En näe muita varjoesittelijöitä muista ryhmistä paikalla. Olenko väärässä? Eipä taida olla paikalla. Jos muita kollegoita, katselen nyt Evelynin ja Marian suuntaan. Haluaisitteko sanoa? Evelyn, hienoa. Ja, ää, äh, also, uh... Niin, tämä lausunto on todellakin niin tärkeä, että totta kai se täytyy keskustella, vaikka paikalla ei ole juuri ketään enää, mikä on sinänsä vahinko. Mutta aluksi kiitokset kuitenkin Ditalle ja kiitokset myös siitä, mitä Sergio Coferatti oli välittänyt Nikola ensi kerralla hiukan hitaammin, kun luet, ajattelemaan vain tulkkeja, se olisi ystävällistä. Äh, einfach langsamer. Siis vain hitaammin. Niin. Haluaisin vielä <clears throat> ottaa esille sen, että todellakin tässä puhutaan siitä, että kuluttajaoikeudelliset standardit eivät kauppasopimuksessa saa alentua, mutta olen yhtä mieltä myös Sergion kanssa, että edelleenkin täytyy olla mahdollisimman korkealla tasolla. Ja siinä Rova Harantsovan, Harantsovan teksteistä löydän hyviä asintoja, mutta ilman todellista arviota sitä, mihin suuntaan pitäisi suojan edetä, millä tavalla. Kuluttajan suojaa kyllä, mutta millä tavalla. Meidän arvokäsityksemme, miten ne saadaan mukaan, mutta miten ja mitkä. Nämä ovat siis sellaisia kysymyksiä, jotka Rova Harantsova varmastikin vielä tuo mukaan. Ehkä tätä rajoittaa se, että teksti saa olla vain tietyn mittainen. Kuitenkin on <clears throat> paljon asioita, jotka minua miellyttävät. Nikolakin juuri puhui Sergio puolessa näistä asioista. On sellaisia asioita, jotka ovat meidän kannaltamme hyvin tärkeitä. Siis yleiset taloudellisen edun palvelut, jotka on mainittu Euroopan unionia koskevissa sopimuksissa, että ne, niitä täytyy suojella korkealla tasolla. Nämä eivät ole mitään tavallisia palveluita, vaan nimenomaan TISAN yhteydessä ne ovat erittäin tärkeä asia, joka täytyy ottaa huomioon ja joka puuttuu kokonaan näistä ehdotuksista, joita esittelijä on tehnyt. Thank you, Evelyn. Kiitos Evelyn. Jos muut kollegat eivät halua käyttää puheenvuoroa, niin meillä on komission edustaja paikalla. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Thank you, Ian Volbright from... Kiitos, olen kaupan pääosastosta. Kiitos ensinnäkin meitä tukevista kommenteista jäsenten puheenvuoroissa. Aivan lyhyesti käsittelisin muutamia seikkoja, jotka tulivat mainituiksi komission jäsen Malmström viime vuoden lokakuussa käynnisti tiedonannon käsittelyn. Tarkoitus on saada tähän kauppapoliittiseen keskusteluun poliittista ulottuvuutta. Olemme tietoisia keskusteluista myös parlamentissa ja meillä oli tarve myös käyttää kauppapolitiikkaa työpaikkojen ja kasvun tukemiseen aina silloin, kun se on mahdollista. Edustaja Sansova totesi, että täytyy olla johdonmukaisuutta sisämarkkinoiden kaupan välillä. Sehän on tärkeää työpaikkojen kasvun kannalta. Tämä kommentti on pantu nyt eh, ylös. Sitten tiedonannon toinen osa, joka heijastuu tämän päivän keskusteluun, se liittyy arvoihin olemme entistä paremmin yrittäneet ankuroida kauppapoliittisen strategiamme niihin keskusteluihin, joita käydään kestävyydestä laajassa merkityksessä, niin että katetaan ympäristöt, terveys, turvallisuus, kysymykset. Vielä muutama täsmällisempi kommentti, jos sallitte. Keskustelussa, jos oikein ymmärsin, esitettiin kommentteja protektionismista ja suojelemisesta. Me yritämme aina tehdä selkeän eron protektionismi-termin suhteen. Me yritämme aina taistella protektionismia vastaan G20 ja kaikkien sellaisten toimien suhteen, joihin hallitukset mahdollisesti ovat taipuvuisia ryhtymään. Sitten taas suojelu on oikeastaan sitä, että oikeuksia halutaan puolustaa ja suojella. Aina tämä ero täytyy pitää selkeänä mielessä yritämme aina varmistaa, että tätä eroa kunnioitetaan ja yritämme myös omissa tiedonannoissamme tätä eroa korostaa. Sitten ajatus vuoropuhelusta kansalaisyhteiskunnan kanssa ja kuinka merkittävä tämä on. Olemme totta kai samaa mieltä. Yritämme toimia paremmin tällä alalla niin, että kuuntelemme kansalaisyhteiskuntaan. Tämä näkyy TTIP-neuvotteluissa yritämme myös siinä yhteydessä ottaa kansalaisyhteiskunnan paremmin mukaan. Ja sitten PK-yrityksestä olemme panneet nämä kommentit ylös. GDPinkin tulee PK-yrityksiä käsittelevä luku. Tässä teemme näistä yhteistyötä kasvun pääosaston kanssa, DG Grown kanssa, jotta voimme tukea PK-yrityksiä ja ne voisivat sitten viedä koko maailman tuotteita. And Kiitos. Diitta, vieläkö haluat käyttää puheenvuoron? Kiitos. Thank you, Katrin. Kiitokset sinulle, Katrin. No tämä ilmeisesti kovin kiehtova aihe ole. Ja päiväkin on ollut aika pitkä ja uuvuttava, mutta siihen mitä varjoesittelijät ja Evelin totesivat. Ensinnäkin laajempi liikkuvuus on tärkeä asia – niin kuin tekstissäkin sanotaan, niin tämä liittyy myöskin kauppasopimuksiin. Tämä on yritysten osalta keskeinen ongelma, sillä he haluavat, yritykset haluavat lähettää myöskin omia hen, omaa henkilöstöä kolmansiin maihin ja tähän liittyen on tullut tämä liikkuvuusongelma esille ja siihen meidänkin täytyy puuttua yhtä lailla niin kuin TTIP-neuvotteluiden aikana mekin imkosuudessa tätä asiaa korostimme. Ja sitten kollega Konferatin huomioihin, jotka täällä tulivat välitettyä. Pitkälti olen samoilla linjoilla, erityisesti mitä alkuun totesitte. Sanoitte, että tarvitsemme globaalit tehokkaat säännöt, joista on neuvotelta VTOssa. Tähän liittyviä tarkistuksia mielelläni otan vastaan, mutta kuten sanottu, halusin keskittyä lähinnä meidän toimivaltaan liittyviin kysymyksiin. Tämä taas, minkä mainitsitte, niin se liittyy enemmän muiden valiokuntien toimintaa, mutta sisällöllisesti olen samaa mieltä kanssanne. Sitten Evelinin kommentti kuluttajansuoja-asioista. Tästä on keskusteltu useampaan otteeseen T-tipiä käsiteltäessä. Toivottavasti löydän parhaan mahdollisen muotoilun huomioiden, mitä TTIP-neuvottelussa on sanottu. Missään nimessä kuluttajansuojatasoa Euroopassa ei saa lähteä laskemaan. Mitä tulee protektionismiin, jotkut ottivat tämän asian esille. Ja Kiitokset komissiolle kommentista. Tämä on ollut unionin keskeinen prioriteetti pitkän aikaa, eli kaikenlainen protektionismi, sitä vastaan on taisteltava ja sen halusin ajatuksena välitettävän myöskin tässä tekstissä. Nyt jään mielenkiinnolla odottamaan kirjallisia kommenttejanne ja jatkotyöskentelyä aiheen tiimoilta. Kiitoksia. Rapporteur, so we have... Kiitos esittelijälle. Määräaika tarkistuksille on 24. päivä kello 12 ja sitten tarkistuksia käsitellään 14. ja 15. maaliskuuta. Äänestämme IMKO-valiokunnassa 21. päivä huhtikuuta ja vastuuvaliokunta toukokuussa tästä äänestää. Täysistuntokäsittely on ohjelmassa kesäkuussa. Pitemmittä puhetta haluan todeta, että kokous päättyy. Jos muita asioita nyt on, niin merkkejä tästä ei näkyisi. Tapaamme jälleen 14. maaliskuuta. Kiitos kaikille.